Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa ympäristövaliokunnan kokoukseen. Näin maanantai iltapäivällä. Maanantaihan on matkustuspäivä hyvin usein, mutta kyllä meitä täällä on jo aika joukko paikalla. Näin oli viime maanantainakin. Ja sehän tietenkin osoittaa, että käsittelevämme aiheet ovat tärkeitä. Nekin, mitä esityslistaluonnoksessa on ehdotettu koordinaattoreille. Muuten pieni muutos. Koordinaattorien kokousta ei järjestetä tänään kello 6, vaan huomenna kello 8.30, että saadaan asiat hoidettua. Tanskan televisio on paikalla. He kuvaavat täällä Samoin meillä on paikalla Itävallasta vierailijaryhmä, Lichtenbergerin äh, vierailijaryhmä 22 opiskelijaa. Lämpimästi tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Viime viikolta ei ole puheenjohtajan ilmoituksia. Voimme siis todella säästää tässä aikaa ja mennä suoraan seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin kohtaan kolme keskustelukomission jäsenen Koni Hedegaardin kanssa. Lämpimästi tervetuloa rouva Hedegaard. Kyllä täällä on tänään enemmän ihmisiä kuin viime maanantaina. Ilmastonsuojelu on äärimmäisen tärkeä meitä kaikkia kiinnostava aihe. Ja tänään käydään viimeinen jäsenvaltioiden kierros Kiinassa. Kankunin huippukokouksen valmistelut. No, me emme tietenkään tiedä, mitä viikon loppuun mennessä vielä tapahtuu, mutta voimme me hiukan tässä vaiheessa jo aavistella. Huomisaamuna äänestämme omasta kannastamme Kankunin suhteen oma mielipiteemme, joka saavuttaa täysistuntokäsittelyn marraskuussa. Ja luonnollisesti käsittelemme myös tiedonantoanne, joka liittyy 20 prosentin hiilidioksidipäästövähennyksiin. Ja siinähän on vielä myös plus, ja sitä plussaa tässä nyt sitten vielä määritellään. Koko joukko aiheita esityslistalla. Eilen illalla lueskelin lehteä. Katsokaapa, mikä mukava kuva Rouva Hedegaardista saksalaisessa lehdessä. Äh, teillä taitaa olla tällainen energiansäästölamppu kädessänne ja tässä todetaan, että vuoteen 2020 Koni Hedegaard haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin tähän asti sovitut 20 prosenttia. Eli meillä on hyvin paljon keskusteltavaa ja nyt saatte puheenvuoron. Voitte kertoa viime aikaista tapahtumista. Olkaa hyvä. Ähm, ich habe mich sehr gefreut für diese Begegnung. And, uh... Kiitoksia. Iloitsen kovasti tästä tapaamisesta ja tämän Dialogin tarkoituksena on myös saada teiltä panoksia, joten hyvin lyhyesti puhun alussa. Kansainvälistä neuvottelusta voitte kysyä, jos siitä olette kiinnostuneet, mutta siis, eh, että minä vain puhu puolta tuntia työtä etukäteen. Kuten tiedätte, puheenjohtaja unionin tila puheessaan käsitteli talouskriisi oli moni, monia hyviä syitä, että se oli se pääaihe tässä tämän vuoden unionin tilapuheessa. Mutta nyt on myös aika tehdä oikeat kestävät investoinnit tulevaisuuteemme. Tämä haastehan ei ole pelkästään kanssamme. Tänä vuonna ensi vuonna se on pitkän aikaa. Ja sen vuoksi tietysti komissio Kerran asti pitäytyy 2020 työohjelmassa. Ja siinä on tärkeä asia tietysti ilmastonmuutoksella. Voi sanoa, että tällä vuosituhannella on ilmiömäistä talouskasvua, joka kuitenkin perustuu erityisesti fossiilisten polttoaineiden kestämättömään käyttöön. Tähän liittyy sitten hiilipäästöjen kasvu. Ja jos halutaan rakentaa resurssitehokas Eurooppa, niin tarvitaan kattava lähestymistapa integroitu lähestymistapa. Sen vuoksi alussa kertoisin siitä, että kirjeessään puhemies Busekille puheenjohtaja Varosa painotti tarvetta siihen, että täytyy olla johdonmukaisempi tapa, jolla vähähiilinen strategiamme, energiaetenemissuunnitelma ja liikentevalinnan kirja saadaan yhteen vuotta 2050 kohtia nyt Miten voidaan huolehtia siitä, että saadaan nämä kaikki aloitteet johdonmukaiselle tasolle niin, että ei oteta niitä erikseen, vaan yhdessä toisin sanoen. Tämä on siis strateginen osa tätä ajattelua. Meidän tietysti täytyy saada aikaan energia- ja ilmastopaketti ja Suunnittelemme sen paketin toimeenpano, koska se on avainasia ja se on osa työohjelmaa ensi vuodelle. Tämä liittyy erityisesti moniin tärkeisiin toimiin, kuten huutokauppasäännös, jota työstetään täällä parlamentissa tällä hetkellä, ja koko tämä viitearvoasia, josta ehdotus pitäisi vielä hyväksyä komission piirissä. Ei pitäisi olla vielä sitä siitä, etteikö tämä olisi erittäin vaikea ja arkaluontoinen asia, ja toivottavasti kaikki tunnette tämä tausta, tai muuten siihen voidaan tietysti palata. Kolme strategista aloitetta mainitsi siis, jota halutaan vuodelle 2019 minun salkustani. Vähähiilinen etenemissuunnitelma vuodelle 2050. Tiedonanto ilmastonmuutoksen valtavirtaittamisesta EU-politiikan lohkoihin ja Kankun jälkeinen tiedonanto kansainvälisestä neuvotteluista. Kaksi ensimmäistä aloitetta tulivat hyvin esille Barroson kirjeessä ja kolmas on joka tapauksessa tarpeen riippumatta siitä, mitä Cancunissa tapahtuu, koska EU jatkaa sitä, että se on tässä eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä sisä- että ulkoasioiden hoidossamme. Yritämme saada paikoilleen rakennuspalikat maailman kunnianhimoisimmassa eh, ilmastonmuutostorjuntasuunnitelmassa. Ja yritämme saada globaalin suun eh, sopimuksen aikaan, jossa on kunnianhimoiset leikkaustavoitteet ja niitä kaikki tiedämme tarvitsemamme. Vähähiilisessä etenemissuunnitelmassa vuoteen 2050 asti täysi toimeenpano energia- ja ilmastopaketissa on liikkeelle paneva voima tulevalle muutokselle. Tulevana vuonna tulee mahdollisuuksia edistää keskustelua päästä pidemmälle kuin 20 prosentin säästösitoumus ja se, että voidaan saada aikaan pitkän aikavälin etenemissuunnitelma vähäiselle taloudelle ja tulee myös 2030 tavoitteet. Mielestäni 2030 tavoite on paljonkin ohjesuuntana 2020, kun katsotaan, että 2030, niin he varmasti sitten voivat nähdä, että että jos 2020 suhteen ollaan tyytyväisiä, niin se ei onnistu. Etenemissuunnitelma aiotaan julkaista 2011 alkupuolella. Ja siinä sitä hahmotellaan pitkän ja keskipitkän aikavälin askelia. Mielestäni tämä tiedonanto toukokuulta on antanut perustan. Valistunut keskustelu siitä on Siitä on keskusteltu neuvostossa syvällisesti ja olen varma, että parlamentti on myöskin näkynyt teidän oman mietinnön. Ja odotamme kovasti reaktiota, että voisimme katsoa, että miten komissio voi antaa parempi nämä panoksensa 2011 niin, että saadaan lisäpanoksia ja varmistetaan se, että EU on valmistautunut mahdolliseen tavoitteiden korottamiseen. Ilmastonmuutosvaikutukset ovat kauaskantoisia, ne ovat pysyviä ne vaikuttavat tieliikenteeseen, maatalouteen, energiaan, liikenteeseen, ekosysteemeihin, maatalouteen, kalatalouteen, mitä tahansa. Monet sektorit ovat vaikutettuina ja ne vaikuttavat siihen, mitä tehdään taas tällä sektorilla toisinpäin. Sektoreiden täytyy pystyä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, meidän täytyy valtavirtaista ilmasto asiaan koskeviin EUn politiikalohkoihin. Aloite seuraa 2009 sitoitteista sitoumuksesta valkoisessa kirjassa, jotta, jossa sanotaan, että täytyy arvioida eh, näitä tuloksia matkan varrella. Siinä vastataan myös EU 2020 strategiaan, jossa suositellaan tai jossa tunnustetaan vähähiilisen talouden merkitys. Ja painotetaan mukautumistoimia. Tässä täytyy myös nyt viitata sitten budjettiin. Koska meidän pitäisi käyttää budjetin modernisaatiota prioritisoimaan EUn äh, rahankäyttöä avaintavoitteessa vuoden, äh, vuoden 2020 tai 2020 strategian suhteen. Sen vuoksi budjettiasia on hyvin tärkeä. Tässä asiayhteydessä pyrimme myös kehittämään prioriteettiasiana erillistä oikeudellista pohjaa ilmastonmuutoksen liittyvään rahoitukseen. Paitarainen budjettikomitea on hylännyt tämän valmistelemaan toiminnan komission suunnitellut, joka pyrittiin kuromaan umpeen tätä eroa sen välillä, kun tämä uusi väline on toiminnassa, ja tämä voidaan vielä saada sopuun 2011 vuoden budjetista. Täytyy myös katsoa tarkasti mahdollisuuksia ja synergioita budjetin arvioinnin välillä ja kunnianhimotason välillä ilmastopolitiikassamme. Uskon, että tästä voidaan saavuttaa paljon, jos käytämme rahaa budjetissamme kohdennetummin, koska on suuri potentiaali siihen, että ilmastoisissa voidaan saavuttaa enemmän. Ja tämä on erityisen ratkaiseva asia se kannattaa mitä voidaan tulevana vuosina tehdä. En käytä niin nyt sanoakseni paljon kansainvälisestä neuvottelusta, sanon vain yhden asian niistä. Kuten puheenjohtaja viittasi tähän, niin Tsingtsinissä neuvottelut ovat meneillään viimeiset kuusi päivää neuvotteluista ennen Cancunia. Tässä viikolla New Yorkissa, New Yorkissa oli suuri ekonomistien foorumi. Tuossa lauantaina oli ministeritapaaminen, jossa oli noin 50 maata edustettuina useimmat hallinnon virkamistasolta, joillakin oli ympäristöministeri, muita ministereitä. Mielestäni viesti tästä ministeriryhmästä, tästä ministeriön edustajaryhmästä oli hyvin paljon se, että nyt Chinchinissä neuvottelun pitäisi yrittää ottaa tästä 75 sivun pitkästä tekstistä ne muutamat osa-alueet kussakin kotakarjassa mukautuminen, teknologia, kaikki nämä osa-alueet joissa tarvitaan enemmän poliittista ohjausta, jotta pystytään saamaan päätöksen kunnianhimoinen sopimus. Niitä Chinchinin ja Kankunin välillä ministerit, hallitukset voivat käsitellä näitä poliittisia haasteita ja näin yrittää minimoida jäljellä olevien ratkaisemattomien poliittisten kysymysten määrä, kun tullaan Cancuniin. Kööpenhaminasta kaikki opimme, että on raja sille, miten paljon voidaan saavuttaa ihan viimeisinä päivinä Joten tässä pyritään varmistamaan tämä otollinen hetki Kankunin asti. Tähän voidaan palata, kuten sanoimme, yksi asia, jossa olen edelleen sitä mieltä, että tarvitaan painostusta jäsenvaltioihin, on kysymys siitä, että miten Eurooppa pystyy puhumaan yhdellä äänellä. Mainitsen se tässä, koska mielestäni se on erityisen tärkeää vieläkin Mielestäni on myös esimerkkejä siitä, että niin oikeastaan tee niin, näihin asioihin voimme palata, mutta tässä tarvitsemme myös teidän yritystänne, että yritetään saada tämä viesti läpi, koska muuten kankunissa tulee liikaa haasteita. Ihan lopuksi lyhyesti muista aloitteista. Yksi osa-alue on tämä maankäyttö, muutos, ilmastotavoitteeseen energia- ja ilmastopaketissa käsitellään äh, taakanjakoa eri sektoreiden kesken. Ne eivät ole katsottuina. Euroopan päästökauppajärjestelmässä ja parlamentin neuvostot sopineet, että kaikki sektorit pitäisi ottaa mukaan EUn sitoumukseen. Mutta tällä hetkellä viimeksi mainitut eivät ole mukana. Minun täytyy sanoa, että tällä hetkellä ei ole EU-tasoista harmonisoitu lähestymistapaa, mutta ilmastopaketin säännökset vaativat sitä, että komissio yrittää löytää mahdollisuuksia, että miten voisi ottaa mukaan. Sektorin mukaanotto vaatii kuitenkin toimintaa monilla osa-alueilla, joita voidaan varmistaa, että kontribuutio on sellainen, joka tukee integriteettiä erityisesti niin, että voidaan varmistaa valvonta ja kirjanpito, johon kuuluu kestävyys, että toimesta myös vastataan ja että tietoja voidaan vartella jäsenvaltioiden välillä 2011 suunnitelma sen vuoksi, että esittelisimme raportin, johon kuuluu arviointi modaliteeteista, jotta voidaan saada päästöt mukaan Uusia näkökohtia täytyy ottaa huomioon, erityisesti raportointisykliin 2020 strategian puitteissa. Raportointivaatimukset 2008 paketissa täytyy ottaa mukaan. Ja jatkaa valtarvirtaistamista muuhun lainsäädäntöön. Ja mahdollinen YK-raportointivelvoite täytyy ottaa huomioon omassa lainsäädännössämme. Uudelleen arvioinnilla pyritään siihen, että parannetaan valtavirtaisesta ja saadaan kattavampi raportointi jäsenvaltioista kotimaisen ulkomaisen lainsäädännön integrointi paremmalla tavalla ja sellaisen hallinnollisen rasitteen vähentäminen, joka ei ole tarpeen. Viimeinen asia, jonka mainitsisin, on mahdollinen ehdotus fluorinoiduista eh, kasvihuonekaasuista ja tämän arvioinnin tuloksesta komissio informoi ja jos tarvitaan lainsäädännön parantamista edelleen, niin komissio tekee ehdotuksen. Tässä vain kävin nopeasti läpi asiat, jotka erityisesti ovat työohjelmassa, mutta voitte kuvitella, että monet asioista, joita yritämme saada eteenpäin, EU-lainsäädäntötasolla vuodelle 2011 se on tämän valtavirtaistamisen kautta energiaan, maatalouteen, kuljetuksiin, moniin muihin asioihin – yksi tärkeimmistä välineistä, josta täytyy terveystyötä, on tietysti rahoitus. Näkymät, koska se on yksi päävälineistä myös tulevina vuosina. Ja, vielen Dank, Frau Kommissar. Suuret kiitokset komission jäsen tästä tänne ja hyvin laajalti esittelemistanne ajatuksista todella ilmastopolitiikan integroiminen muille politiikan aloille on menestyksen avain. Ja tässä ihan äh, muutaman viikon kuluttua saamme maatalous politiikan uudistusehdotukset. Kyseessähän on erittäin tärkeä ala ilmastoa ajatellen ja rakennerahastothan tulevat sitten seuraavaksi vuoroon niiden keskipitkän aikavälin rahoitussuunnitelma. Nämä ovat suuria kokonaisuuksia, joihin ilmastonsuojelu on ankkuroitava, jottei se jää erilliseksi kokonaisuudeksi, vaan jotta se todella saadaan läpi kaikki politiikan alat. Meillä on täällä nyt yli 20 puheenvuoropyyntöä. Koordinaattorit saavat kolmisen minuuttia puheaikaa korkeintaan ja katsotaan sitten muiden Äh, kohdalta, miten tehdään. Seber ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset komission jäsenelle siitä, että hän on aina valmis meitä tapaamaan. Kyllä valtavirtaistaminen on ilmastonmuutoksen torjunnassa avainasia. Ymmärsin äsken komission jäsenen puheesta, että hän haluaa nyt ehkä realistista lähestymistapaa Kankunin Kööpenhaminan jälkeen. Realistista eli ehkä pienempiä, vähemmän odotuksia. Kyllä me tarvitsemme nyt tämän kokonaisvaltaisen sopimuksen. Muuten emme voi olla todellakaan tyytyväisiä. Mutta komission jäsen, mitkä konkreettisesti ovat teille eh, ne kynnyskysymykset, joiden kohdalta arvioitte, onnistuuko Kankun vai epäonnistuuko se. Mitkä ovat odotuksenne? Mitä pitää saada aikaan, jotta voimme olla tyytyväisiä? Tiedämme, että esimerkiksi Kiina ja Japani ovat eri kannoilla kuin Eurooppa ilmastonmuutoksen suhteen. Jos valtavirtaistamista nyt vielä katsotaan, niin kyllähän meillä tässä esimerkiksi juuri rakennerahastojen kohdalla on aika merkittävä tilaisuus edessä. Me ajatellaan vaikkapa lämpöeristystä ja tehokkuuden parantamista. Tuletteko tekemään yhteistyötä kolleganne Hanin kanssa jotta saataisiin aloitteita niin, että nämä alat saisivat rahoitusta, joita todella kaivattaisiin. Tiedämme, että tilanne Euroopassa esimerkiksi eläinpöydistysten suhteen ei ole tyydyttävä. Tuletteko panostamaan näihin aloitteisiin? Sitten vielä energiatehokkuudesta. Tehän saitte komissaarikollegiossa tehtäväksi ehdotusten tekemisen tuotteiden tuote tuotteiden energian suhteen ja hmm, no nyt tilanne on se, että esimerkiksi hehkulampujen kieltäminen ei todellakaan uponnut hyvään maaperään jäsenvaltioissa. Milloin tulee energiatehokkuusparannusehdotuksia, jotka ovat tätä pidemmälle meneviä? Nythän meillä on vain tämä yksi. Kiitoksia ja sitten Dan Jörgensen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen Heidegord. Sosiaalidemokraateissa tietenkin pahoittelemme sitä, että tässä on niin, että EU pitäisi säilyttää johtaja-asema. Tai ei siis ole samaa mieltä, mutta jos katsotaan Euroopan kantaa ja miten se on muuttunut Kööpenhaminan jälkeen, ei se kyllä oikeastaan ole muuttunut. Totta, olette laatineet tiedonannon ja väitätte, että paljonkin voidaan sanoa sen suhteen, että vähennys tehdään enemmän tai myöhemmin kaikkein tärkeimmät neuvotteluaiheet, lieventäminen. Siitä meillä on todellakin mahdollisuus olla johtoasemassa. Kuitenkin, jos tarkastellaan, mitä oikeastaan on tapahtunut, mitään virallista päätöstä ei ole tehty. Vieläkin on erittäin vahvoja voimia eu jotka väittävät, että meidän pitäisi pitää, kiittää, pitää kiinni 20 prosentin tavoitteesta, joten meidän kysymyksemme, kysymyksemme teille, milloin ehdot täyttyvät. Meistä kaikki argumentit ovat olemassa. Meistä nyt pitää tähän ryhtyä, ei vain ilmaston takia, tämä on tietysti meidän argumentti, vaan senkin takia, että se auttaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Ja viimeinen kysymys, joka liittyy tähän, kuinka todella voimme säilyttää uskottavuutemme ajatelemme tämän maailman köyhimpiä maita. Jos me täällä Euroopassa, jotka väitämme olevamme johtajia, me edes täytä YK on omia kriteerejä, jotta pysyttäisiin kahden asteen tasolla ilmastopaneeli on varsin selvästi sanonut, että vuoteen 35 mennessä ja 40 prosenttia vuoteen 20 mennessä. Ja me puhumme vain 20 prosentin tavoitteesta. Se on absurdia. Kiitos. Kiitoksia ja tanskalaiset täällä puhuvat englantia keskenään. Hauskaa. Chris Davis. Think, Commissioner, you've been dealt a rather poor... Kiitoksia. Te olette saaneet aika huonot kortit käteenne, komissaari, kun otitte virran vastaan silloin, kun oli epäilyä ilmastonmuutoksesta va- varsin paljon. Kun tarkastellaan Kankuun ja tietenkin tästä, tästä siitä puuttuu mutta tahtoa, siksi on niin vaikea saada aikaan sopimusta, mutta vaikka voimme osoittaa sormella Kiinan, Intian, tämän kaltaisten maiden nousuun. Silti näyttää siltä, että vieläkin kovasti tarkastelemme USA, odotamme sen ryhtyvän johtoon. USA on kaikkein korkeimmat päästöt per henki, ehkä suuremmat resurssit käytössään, jotta voitaisiin saada aikaan teknologista muutosta, mutta ilman USAn aloitetta me emme pysty saamaan aikaan kansainvälistä sopimusta. Ja tietysti tällä hetkellä ei ole pienettäkään merkkejä siitä, että USA olisi tällainen johtaja. Päinvastoin siitä on tullut, on tullut vaikeammaksi, yhä vaikeammaksi nähdä, miten presidentti Obama saa mitään enää läpi kongressissa. Voisitteko kommentoida ehkä itse tätä? Sitten sisäpoliittisesti olette oikeassa, kun yritätte sitoa yhteen ilmastonmuutostrategian muihin taloudellisiin strategioihin, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Mielestäni hyvä esimerkki tästä oli viime viikon äänestyksessä, kun pyrittiin vähentämään päästöjä kevyistä hyötyajoneuvosta. Tietysti tässä on lobattu tätäkin vastaan paljon, ja jos olisi puhuttu polttoainetehokkuudesta, äh, joka suoraan hyödyttää yli, y, yrityksiä, siis teollisuutta, eikä puhuttaisi niinkään hiilidioksiditoimenpiteistä oli puhuttu. Varmastikin vastustus olisi ollut vähäisempää. Viime viikon äänestys meni hyvin, mutta vastustus on vieläkin voimissaan ja me tiedämme kyllä hyvin, että tämä voi vaikuttaa mm, äänestykseen neuvostossa, samoin parlamentissa muissa kysymyksissä. Sitten pitää tarkastella, miten esittelemme toimintaohjelmia ja politiikkoja, että saamme siitä mahdollisimman suuren hyödyn, niin kuin tekin sanoitte jo lopuksi. Palaisin tähän kysymykseen skeptisyydestä ja epäilyksistä koskien ilmastonmuutosta, huolimatta siitä seikasta, että tietysti tulokset eivät ole muuttuneet. Tämä on kuitenkin tullut vakuuttavaksi nämä, nämä periaatteet, äh, todistukset. Sitten on tarkasteltu IPCCn tekemää työtä. Se on saanut hyvät arviot, mutta sitten tähän liittyy sitten myös Saksan kysymys. On tehty sellainen ehdotus, että logiikka, joka... IPC sitä ei pitäisi puheenjohtajan, sen puheenjohtajan ei pitäisi johtaa enää seuraavassa vaiheessa. Se, se kysymys, onko Saari sanonut, tai hän on sanonut, että hän ei aio erottaa, vaikka elevät kaikki hallitukset sanoo, että hänen pitäisi erota. Mitä te olette mieltä IPCCn äh, uskottavuudesta on kysymys? Pa, pa, kumman kantaa te tässä puolatte? Kiitoksia. Sitten seuraava puhe. For giving us a very clear Kiitoksia komission jäsenille hyvin selkeästä alustuksesta siitä, mitä 2011 tulee tapahtumaan. Kolme asiaa, jotka mainitsitte, ovat todellakin kolme tärkeää aihetta. Se, mitä haluaisin kuitenkin painottaa, on, että kun Kööpenhaminassa oli epäonnistuminen ja eräänlainen paikallaan polkemisen vuosi, ainakin kansainvälisesti olisi aikaa, että Eurooppa näyttää, että he ovat johtamassa johtoasemassa. Esimerkiksi olen kovasti tämän Jorgensen kanssa samaa mieltä, kun sanomme, että EUn uskottavuus on nyt pelissä. Ja jos jatkamme ehdotuksia ja sanomme, että päästörajoitustavoitteet riippuvat kansainvälisistä neuvotteluista, ajattelemme valtavirtaistamista ilmastopolitiikasta tarpeeksi selkeästi viesti siitä, että mitä me Eurooppana aiomme tehdä lähitulevaisuudessa. Joten siinä mielessä odotamme myös jotenkin selkeää kunnianhimoisen tavoitteita teidän komissioltanne joidenkin avainasioiden käsittelemiseen. Esimerkiksi päästökaupassa meriliikenteen päästöt. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Lyhyesti mainitsitte sen. Fluorinoidut ilmasto tai kasvihuonepäästöt. Siinäkin pitäisi olla kunnianhimoinen. Sitten minus 20 prosenttia tavoitteena. Jos mennään sen ulkopuolelle, niin mainitsitte myös neuvosto, mutta hyvin selkeä, että neuvosto odottaa koko ajan jäsenvaltiotasoista analyysiä taistelijat ovat sanoneet, että niin voidaan mennä minus 20 yli, niin täytyy tiedä, miten, miten se vaikuttaa jäsenvaltioihin yksittäin. Jos katsomme johtopäätöksiä, joista he tekevät työtä, niin he pitävät tätä lähestymistä rajalle ja sanovat jopa, että he odottavat kevään neuvostossa eräänlaista uutta keskustelua tästä. Eli missä määrin teette työtä jäsenvaltiokohtaisen analyysin kanssa, milloin se on valmis, ja toisaalta, jos teiltä tulee ehdotus, joka ylittää myös 20 prosentin, mikä mitä niissä lainsäädäntöpuitteissa sitten on? Ajatteletteko sitä, mitä tiedonannossanne oli? Niin teettekö työtä minus 20 yli, koska se on... Niin 30 sekuntia vielä lyhyesti. Vielä yksi lyhyt asia. Kun puhutaan uskottavuudesta EU-ssa, tämän vuoden loppuun mennessä tehdään päätös siitä, Tehdään tärkeä päätös biopolttoaineista. Jos tällaista ILAC-faktoria ei saada, niin jälleen on uskottavuus kysymyksessä, Missä määrin tällaisen faktorin saamista painotatte lainsäädäntön saamiseksi? Tässä on kolme minuuttia. No niin, kolme minuuttia todella. Sitten äh, kaksi minuuttia Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset rouva komission jäsen. Haluaisin rohkaista teitä menemään pidemmällekin asiassa, jonka tässä mainitsitte, tavoite 2030. Voidaanko tehdä enemmän vai vähemmän, riippuu tietenkin myös siitä, mihin pitkällä aikavälillä halutaan. Joten pyytäisin teitä ehkä vielä tarkentamaan, mihin haluatte. Ja sitten 2050 äh, tavoite, huomenna äänestämme päätöslauselmasta. Se on aivan erinomainen luonnos, mutta äh, Yksi asia siinä on hieman ongelmallinen. Tässä todetaan kohdassa yhdeksän, että vuoteen 2020 mennessä tulemme saamaan tieteelliset tulokset, jotka osoittavat, että pitäisi päästä jopa 40 prosenttiin. IPCC sanoo 25 prosenttia viiva 40 prosenttia, mutta ei 40. Ja sitten 2050 mennessä 80 prosenttia ja tiedeyhteisö sanoo 80-95 prosenttia. Pyytäisin teitä hiukan tätä tarkentamaan omalta kannaltanne. Tässä on aika laaja marginaali. 80 on liian vähän, 95 liikaa tai 25 vähän, 40 paljon. Eli missä tässä nyt tarkalleen ottaen mennään? Ja sitten ilmailun suhteen on uutuksia. Montrealissa on tällä hetkellä kansainvälinen konferenssi joka on hyvin tärkeä ja onko tietääksenne nyt mahdollisuus kansainvälisen ilmailuliikenteen osalta päästä sopimukseen vai jarruttavatko tietyt kolmannet maat edelleen ää, tätä, näitä sitovia vaatimuksia? Kiitoksia sitten Marita Usku. Eh, tack så mycket, fru Hede. Kiitoksia, rouva Hedegaard hyvin kattavasta alustuksestanne. Ongelma on seuraava. Tässä on nyt vaarana se, että matkustamme Kankunin matkalaukussamme kolme epäonnistumista. Itsekin viittasitte niistä ensimmäiseen, eli budjetti Edelleenkään meillä ei Euroopan unionin talousarviossa ole toteutettu sitä, mistä jo Kööpenhaminassa puhuttiin, eli ilmastotuki. Toinen mahdollinen epäonnistuminen on se, että hän piti todella katsoa, mitä voimme tehdä, jotta Kööpenhaminan jälkeen saataisiin kunnollisia tuloksia, eli esimerkiksi näiden kevyiden hyötyajoneuvojen päästövähennykset, mutta vaikuttaisi siltä, ettemme kunnianhimoiseen tavoitteeseen, johon te halusitte ja johon me sosiaalidemokraatit halusimme päästä, että näihin ei vieläkään päästä. Muut poliittiset ryhmät, erityisesti konservatiivit täällä parlamentissahan eivät ole valiokunnassa tavoitetta hyväksyneet. Ja kolmas epäonnistuminen pyrkimys hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 30 prosentin osaltahan osa jäsenvaltioista on halunnut edetä, mutta osa ei ole sanonut mitään tai on jopa suhtautunut kielteisesti jopa oma kotimaani Ruotsi, joka oli puheenjohtajavaltio Kööpenhaminan aikaan, edelleen on kieltäytynyt 30 prosentin kunnianhimotasosta. Joten kyllä mielestäni tässä nyt on vaarana se, että matkalaukkumme on hyvin kevyt, melkein tyhjä, kun kankku, niin matkustamme. Ja nyt haluaisin kysyä, että mitä komissio voisi tehdä sadakseen neuvoston ruotuun ja mitä me parlamentissa ja poliittiset ryhmät voimme tehdä, jotta te saisitte voimakkaampaa tukea täällä? Kiitoksia sitten Corinne Lepage. Madame le commissaire. Euh, Arvoisa komission jäsen, ensinnäkin kiitos puheenvuorostanne. Toivon todella, että komissio 2011 pystyy ehdottamaan meille 30 prosentin päästövähennystä omasta puolestaan. Toivon tätä, mutta siitä en tänään halua puhua. On kaksi kohtaa, joista teiltä kysyisin. Ensimmäinen koskee bituumipitoisia hiekkoja. Tämä tuntuu lii- pikkukysymyksestä, mutta olen todellakin huolestunut ja haluaisin teiltä kannan kuulla. Komissaari, komissaari, on pyritty lisäämään kykyä tuottaa öljyä. On aivan selvää, että jos me annamme yhteiskuntiemme massiivisesti lisätä öljyntuotantoa, on kyse sitten offshore-porauksella tai vitomihiekan kautta, niin meillä kyllä syntyy suuria vaikeuksia harjoittaa todellista hiilidioksidipäästöpolitiikkaa. Siis mikä on tilanne näiden pitumihiekkojen kohdalla ja aivan erityisesti mikä on tilanne koskien sitä, miten arvioidaan näitä hiekkoja, minkälaisia määriä siellä on, jos ei meillä ole selviä tietoja ja miten se vaikuttaa kasvihuonekaasujen muodossa, niin silloin meille syntyy talouden todellisuus, joka ei vastaa ekologista talo- realiteettia. Meidän pitää sovittaa nämä kaksi yhteen. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä kysymys. Sitten toinen kysymys koskee öö, hiilidioksiditilinpitoa direktiivi, joka koskee polttoaineen laatua, antaa mandaatin komissiolle esittää ehdotuksen tästä aiheesta. Oletteko te sitä mieltä, että 31. joulukuuta aikaraja, joka on tarkoitus noudattaa, onko tämä hyvä? Niin tässä lopetan tähän, koska aikani on ohi ja kiitän puheenjohtajaa kärsivällisyydestä, mutta vielä kuitenkin siis kysymys siitä, että muutetaan epäsuorasti maankäyttöä, voiko se, voidaanko se ottaa huomioon vaiko ei hiilidioksidi tilinfirossa, koska on aivan selvää, että jos ei tätä kysymystä oteta huomioon, me emme saa tarkkaa tietoa ekologisesta tilanteesta, mitä tulee polttoaineisiin maataloudessa. Kiitoksia. Biztos asszony említette azt Kankun kapcsán, hogy milyen fontos az európai egységes álláspont. Kiitoksia puheenjohtaja. Te komission jäsen mainitsitte, että on erityisen tärkeää, että Euroopalla on yksi yhtenäinen kanta. Tiedämme, että viime vuonna ei suinkaan näin ollut. Yhtenäistä kantaa ei ollut useastakin syystä. Voisin ehkä nyt ottaa näistä syistä yhden esiin. Eli hiilidioksidi kiintiö ja mahdollisuus näiden lupien myyntiin, päästölupien myyntiin vuoden 2012 jälkeen. Yksittäiset maat ovat hyvin erilaisessa tilanteessa ihan historiansakin suhteen. Kioton jälkeen nämä jäsenvaltioilla on ollut hyvin erilaisia tilanteita. Esimerkiksi Puolalla oli 6 prosentin hiilidioksidivähennyspyrkimys ja se saavutti 13 prosenttia. Romania pyrki 8 prosenttiin, saavutti 37, Unkari pyrki 6 prosenttiin, saavutti 33 prosenttia. Eli ne pääsivät huomattavasti parempaan tilanteeseen kuin mikä oli pyrkimyksenä. Mutta muissa maissa oli aivan päinvastoin. Tavoitteet olivat erittäin kunnianhimoisia, mutta niihin ei suinkaan päästy. Ja esimerkiksi Baltiama, Tsekki, Slovakki, ilman näitä maita, jotka saivat huomattavasti paremman tuloksen kuin mihin alun perin pyrkivät. Ilman näitä maita Euroopan unioni ei olisi suinkaan saavuttanut omia tavoitteitaan. Ja tästä syystä voimme nyt todeta, että taistelu ei voi äh, jatkua tällaisena, tai emme ainakaan tule äh, ilmastonmuutoksen torjunnassa olemaan esitaistelijoita. Nämä maat, jotka tässä äsken mainitsin, pääsivät erinomaiseen tulokseen ja nyt meitä halutaan rangaista – koska Euroopan unioni ei hyväksy sitä, että vuoden 2012 jälkeen myisimme omia kiintiöitämme. Ja neuvotteluissa on hyvin tärkeää, että Euroopan unionilla on yhteinen kanta. Mutta tämä on nyt syy sille, että yhteistä kantaa ei ole saatu aikaan. Mitä olette te tehnyt, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin? Kiitos. Kiitoksia Kritona Sinnis ja tämän jälkeen sitten äh, vastauksia. Ole hyvä. Much, Mr. President. Welcome, Commissioner. Kyllä puheenjohtaja, tervetuloa komission jäsen. Haluaisin palata siihen, mitä Rauha Pas kysyi tästä direktiivistä biopolttoaineesta. Se on tärkeä asia meille valiokunnassa. Tiedän, että ilmoititte tai jotte parantaa toimintaa, jotta saadaan arvio ja arvo vuodelle 2011, mutta on tärkeää, että saataisiin aiemmin, koska on 12 selvitystä sellaista arviota antamassa. Ihan kevyt poliittinen kysymys. Mainitsit sen, että Kiina etenee ja saatetaan kilpailukykyä olla menettämässä. Voiko olla, että Kiina odottaa kansainvälistä ilmastosopimusta? Voiko se olla sen taktiikka? Koska se ajattelee, että sillä on ne tekniikat sitten kovin nopeasti käytössä. lot of questions. Koko joukko kysymyksiä, olkaa hyvä. Too long, but it's difficult stress. olla puhunta liikaa. Tuli varsin monimutkaista materiaalia. Ensin Rova Seber, konkreettiset benchmarkit Cancunissa tai rajat. Mielestäni pitäisi pyrkiä saamaan ensinnäkin ottaa ne elementit, joissa olemme edenneet Kööpenhaminan sopimuksen kautta, saada ne mukaan virallisiin neuvotteluihin. Toiseksi meidän täytyy, ei vain Euroopan, vaan kaikkien kehittyneiden maiden täytyy täyttää Kööpenhaminan sitoumuksensa. Jos ei, silloin koko psykologinen puitteisto menee aivan pieleen. Jokaisen täytyy toimia. Sanoin sen mukaisesti se on ratkaiseva. Sitten uskon, että voisimme tehdä kunnianhimoisia päätöksiä metsätaloudessa. Plussa huomattavasti, että edustettiin Kööpenhaminassa. Meidän pitäisi viedä loppuun nämä nyt. Sama koskee sopeutumista ja teknologiaa. Marraskuussa, ensi kuussa, ennen Cancunia, Ban Ki-moon korkean tason paneeli pitkän aikavälin rahoituksesta – pidetään. Ja sitä oman ehdotuksen, mikä se onkaan. Ainakin voisimme alkaa neuvottelut pitkän aikavälin rahoitusrakenteesta. Se on myös tärkeää. Minä myös uskon, että meidän pitäisi yrittää hyödyntää sitä, mitä saavutettiin kielenkäytössä Kööpenhaminan sopimuksessa, mutta toivottavasti sovitaan myös yksityiskohtaisemmista kysymyksistä, mitä tulee mrv Tämä on keskusteltu monta kertaa eri yhteyksissä, epävirallisesti, virallisesti. Meidän pitäisi nyt pystyä etenemään tässä kysymyksessä. Voisin mainita muitakin kysymyksiä, mutta tässä tavallaan pää elementti. Sitten aivan ratkaisevan tärkeää on, että ollaan tasapainoisia, siis teksti tasapainoinen siis suoraan sanottuna. Tietysti emme voi sanoa, että me teemme tämän nopean rahoituksen. Tietysti teemme sen ilman ehtoja, että Euroopan tulee, niin olemme sitoutuneet tekemään Kööpenhaminassa, mutta esimerkiksi näin tekisimme, ja myös jotakin pitkän aikavälin rajoituksia ilman, että saamme mitään muuta tehdyksi, niin sehän olisi epätasapainosta meidän mielestämme. Ja myöskään voi hyväksyä sellaista, että sovimme vain Kioton pöytäkirjasta, mutta emme yhtään mitään LCA kysymyksessä. Sekin pitää olla tasapainossa. Sitten, anteeksi, en vastaa kaikkiin näihin pitkään pyydän anteeksi Aivan yhtä tärkeää on tämä toinen sitoumusperiodi. Tiedän, että monet teistä pohtivat tätä kovastikin, pitäisikö meidän antaa vain tällainen toinen sitoumusaika Euroopalle. Ensinnäkin sanon, että mielestäni tämä on mikään iso kysymys Kankunissa nyt, koska olen sitä mieltä, että suurin osa osapuolista ymmärtää, että jos me näin tekisimme ilman ehtoja, mutta kukaan muu ei tähän ryhtyisi, ei Venäjä, ei Japani, USA ei myöskään saisi aikaan yhtikäs mitään, niin silloin pohjana on, että se ei mitenkään myötä vaikuttaisi ympäristön kannalta hyvin, ei mitään, ei yhtäkään tonnia vähenisi päästöt. Siis voisimme ottaa tällaisen toisen periodin, koska me kovasti puolemme juristi sitovaa sopimusta. Meillä ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, ei mitään ongelmaa, että tällaisen allekirjoittaisimme ja sitoutumiseen, mutta muidenkin pitää jotakin saada aikaiseksi. Ja meidän täytyy ratkaista joitakin ongelmia, jotka liittyvät tähän LULUCFaan, josta puhuttiin Kioton pöytäkirjasta. Kioton pöytäkirjassa ei ole ympäristöllistä integriteettiä tarpeeksi, ja mielestäni molemmat osapuolet alkavat nyt ymmärtää tämän asian. Sitten aivan suoraan sanottuna, jotkut ovat väittäneet, että Eurooppa voisi ottaa toisen äh, sitoumusperiodin vuoteen 18 saakka. No, oletetaan näin, jos näin tekisimme, mitä sitten tapahtuisi? No, ensimmäinen juttu, mikä tapahtuisi, olisi, että kaikki paineet olisivat poissa amerikkalaiset. Heidän pitäisi saada aikaan yhtikäs mitään vuoteen 18 mennessä ja sama koskee muita. Joten mielestäni tässä meidän pitää olla erittäin varovaisia, eikä sanoa jotakin, mikä kuulostaa mukavalta, mutta ei ratkaise yhtään mitään, mutta vähentää painetta niiltä, joiden pitää ryhtyä todellakin johonkin todella. Sitten budjetista meillä pitäisi olla tällainen ilmastohyväksyntä, mitä tulee rahastojen myönteen. Olen samaa mieltä tästä. Ja myös parlamentille on tärkeää, mitä te olette mieltä, tai se parlamentin kannalta on tärkeää, mitä te olette mieltä. Sitten milloin muut, muita ehdotuksia tulee, että lisätään energiatehokkuutta, koska ne ovat tulossa, niin paljonkin on nyt tekeillä, niin mielestä, niin on monia kysymyksiä, joissa me valmistelemme asioita, mutta minäkin odotan parlamentilta panosta. Tiedän, että olet vasta heräämässä näihin kysymyksiin ennen herra Oettingerin energiatehokkuusehdotuksia, joten ollaan nyt suoria, rehellisiä toisillemme, mitä tarkempia ehdotuksia te voitte laatia, sen parempi. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia kuin 20 prosenttia ennen vuotta 20, niin näin on, niin todennäköisesti se olisi kaikkein paras paikka nyt olla kunnianhimoisempi ja tehostaa näin energiatehokkuutta. Se on äärimmäisen ratkaisevaa, mitä te ehdotatte parlamentista käsin. Sitten taisin jotakin jotakin, tai sanottiin jotakin Euroopan asemasta, se ei ole muuttunut. Kööpenhaminan jälkeen sanottiin, ei, no ehkä ei ole muuttunut, mutta Eurooppa ei ole syynä siihen, miksi ei ole onnistuttu Kööpenhaminassa. Me olemme valmiita juridisesti sitovuviin toimiin, joten te sanoitte, että milloin ehdot ovat täyttyneet tai olosuhteet valmiina. Olen sitä mieltä, että se, mitä teimme toukokuussa, oli, että ensimmäistä kertaa otimme käyttöön Euroopan oman edun kysymys. Ei ole pelkästään kansainvälistä neuvotteluista. Siis ollaan nyt rehellisiä, herra Siini, tähän taisi viitatakin. Mitä jos kansainväliset neuvottelut eivät juurikaan etenesi tulevaisuudessa, tulevina vuosina ollenkaan? Olisimmeko silloin paikalla, me tumput suorissa ja 20 prosenttimme kanssa ja kun nähtäisiin vaikka viisivuotissuunnitelma Kiinassa, ja he tekisivät paljonkin asioita. Mielestä on äärimmäisen tärkeää, että me sanomme kyllä, on vieläkin tärkeää nähdä, mitä muut tekevät, mutta myös tämä on meidän etuimme mukaista ajatella meidän kilpailukykyämme, niin kuin tekin sanoitte, yrittää olla kunnianhimoisia. Minä vieläkin olen sitä mieltä, että me annamme tavallaan panoksia, olemme annettu arvioita, laskelmia tiedonannossamme ja nyt riippuu jäsenvaltiosta sitten, että nekin antaisivat oman panoksensa ja reagoisivat. Jotkut mainitsevat tai jotkut maat ovat raportoineet näistä asioista, mutta suoraan sanottuna enemmistö kyllä ei ole aivan selvästi kantaa esittänyt. Me keskustelemme 14.10. ympäristövaliokunnassa valtioiden päämiehet keskustelevat vuun lopussa, mutta vieläkin monet maat vasta laskelmoivat, mitä oikein ovat mieltä. Ja ymmärrän kyllä kantanne Pitäisi mennä 25 prosenttia, miksi ei? Mutta olen sitä mieltä, että Cancunin mennessä eh, tavoitteet eivät ole mikään kovin kuuva kysymys, koska USA eivät ole mitenkään liikkuneet, niin kuin täällä on sanottu, mutta Cancunin jälkeen tällaista keskustelua sitten täytyy käydä täällä keskuudessamme. Ja sitten olemme jo antaneet jonkin verran jo, työasiakirjan pohjaksi Jotkut kysyvät, mitä olemme tehneet jäsenvaltioiden kanssa. Nyt teemme työtä joka ikisen jäsenvaltion kanssa erikseen. Jotkut ovat olleet täällä kokoustamassa. Yhteisiä kokouksia on ollut. Me olemme vieraat pääkaupungeissa yrittäen arvioida EU-perspektiivistä, mitkä potentiaaliset kustannukset syntyvät, miltä se näyttäisi jäsenvaltiotasolla yksittäin, koska saattaa olla niin, että tämä jakaantuu varsin epätasapainoisesti, kun ajatellaan kustannustehokkaita toimia. Joskus niitä ehkä on tapahtuu vain joissakin harvoissa jäsenvaltioissa. Silloin ehkä meidän pitäisi pohtia, miten ystään tämä rahoitusnäkymin esimerkiksi, koska siinä yhteydessä saataisiin aikaan sellainen visio, että voitaisiin yhdistää monia asioita ja nähdä ne koherenttina kokonaisuutena. Chris Davis otti esille USAn johtajuuden puutteen, olen tästä samaa mieltä, mutta pahaa tässä on se, että näin. Muiden on paljon helpompi piileskellä USA selän takana, tekin viittasitte tähän. Me voimme yrittää mainita tämän ja kaikki kaikissa neuvottelussa jokainen näin tekee, mutta surullinen asia on kuitenkin, että tässä vaiheessa ei juuri ole paljonkaan, mitä voimme tehdä. Tässä voin, voidaan vain mainita tosi asioita, mutta olen samaa mieltä, että tämän takia asiat ovat vaikeita, mutta olen kuitenkin ymmärtänyt olevan niin, että paketti, jota kuvasin kankunia varten, se voidaan toteuttaa ilman, että USA säätävät lakeja tästä, koska se, se ei kuulu tähän. Sitten discussion on that. I think it's very important that the parliament does to... Neuvosta, sitä voidaan keskustella paljonkin, me voidaan olla kunnianhimoisia. Me emme ottaneet, keksineet näitä tavoitteita tyhjästä, näin voidaan tehdäkin. Ja jos voisin toista asiasta, josta keskustelimme viime viikolla, kun puhuin autoteollisuuden kanssa. He olivat erittäin tyytyväisiä sen suhteen, kuinka paljon innovaatioita on saatu aikaan henkilöautojen kohdalla ja miksi näistä on. Ehkä sen takia, että muutama vuosi sitten EU laati kunnianhimoista lainsäädäntöä henkilöautoista joka nyt on pakottanut teollisuuden näihin innovaatioihin? Vastaus tähän oli siis kyllä hyvä, mutta jos näin vastaus on, eikö sitten pitäisi yrittää oppia tästä jotain läksyä? Ja joka kerta, kun autooptelussa sanoo, että tämä ei ole mahdollista, että on kallista, niin tällä kertaa meidän pitäisi uskaltaa sanoa että tämä heti alussa. Ja meidän pitäisi näin tehdä kevyt kulkuneuvojen kohdalla. Ja viime viikolla oli tärkeää puhua vielä näistä 2020 kunnianhimoisista tavoitteista. Sitten epäilyksistä, skeptisyydestä, siitä kysyttiin. IPCCstä EU sinällään, puhumattakaan komissiosta, ei meillä ole mitään virallista roolia IPCssä, joten en vastaa tähän. Se kuuluu jäsenvaltioille, niiden pitää yrittää ottaa selvää, mitä haluavat IPCCltä. Uskoakseni jo mainitsin joitakin vastauksia tavallaan, kun puhuin herra Jürgensenille jäsenvaltioiden analyyseistä. Myös oli kyse tähän mennessä brittit, ranskalaiset ja Saksan ministeri ovat antaneet selkeän kantansa ja viime viikolla Tanskan pääministeri sanoi, tämä on yksi esimerkki siitä, että jotkut jäsenvaltiot todellakin pohtivat näitä syvällisesti ja ovat haluavat kunnianhimoisia tavoitteita EUlle. Sitten kysyttiin, miten hoidamme tätä 20 prosentin kysymystä. Tämä tulee varsinaisesti näistä asiapapereista. Tähän liittyy innovaation tehostamista, sitä olemme työstäneet. Sitten eh, maatalous, liikenne, tietoteknologia, nämä ovat kaikki olennaisia välineitä. Tämä siis liittyy sitten Peter Liise, en tiedä ymmärsikö aivan oikein, te puhutte 20 prosentista, olemmeko nyt 20 prosentissa. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, jos me sanomme 80 prosenttia 85 sijasta, niin, sijaan, niin kuin usein olemme kansainvälisessä yhteyksissä sanoneet, niin silloin tämä on tavallaan tällainen punainen liina, jota heilutetaan nousevien talouksien silmissä, koska niitähän huolettaa kovasti se, että jos me emme ole mahdollisimman kunnianhimoisia pitkällä aikavälillä vuoteen 50 mennessä, niin silloin ne pelkäävät, että heille tila on liian rajoitettu, mitä tulee hiilidioksidin päästöihin. Ja yksi syy, miksi emme voineet suostua pitkän aikavälin tavoitteisiin meidän puoleltamme 50 prosentin tavoite globaalisti Kööpenhaminassa, sitä oli nyt sitä on kysymys. Tätä Kiina, Intia ja muut pelkäävät, että liian vähän kehitystilaa jää niille jäljelle. Jos me puhumme 20 prosentista, meidän pitäisi tietää, että tämä on erittäin ristiriitainen kysymys kansainvälisessä neuvottelussa, eikä tee yhtään helpommaksi sitä, että saadaan aikaan pitkän aikaan väliin 50 prosentin tavoite. Sitten ilmailusta lyhyt vastaus, ei tähän. näin juuri hiljattain uusia luonnoksia, joista neuvotellaan tänään. Vieläkin pidämme kunnianhimon tasoa korkealla, mutta ne, jotka tuntevat asiaa, että tehdään te paljon työtä tämän asian parissa, tiedätte, että on äärim, tämä on äärimmäisen tärkeä, emmekä vieläkään tiedä, onko tämän viikon lopulla ikaan kokouksen lopussa, ollaanko samassa tilanteessa kuin kolme vuotta sitten vai voisimmeko saada edistystä aikaan, mutta suoraan sanottuna tämä on erittäin vaikeaa. Olen sanonut selvästi, että me emme voi hyväksyä sitä, että muut sotketut meidän järjestelmiimme, mutta tietysti kaikki tietävät, että tämä on erittäin vaikea kysymys Ikeas, ikaossa. Mutta yritämme kyllä pelata kortimme niin hyvin kuin vaan voimme. Sitten Rova Uskuk mainitsi budjettikysymyksestä ymmärsin olevan niin, että viittasitte tähän nopean rahoitukseen. Toistan, me kyllä toteutamme tätä asiaa EU-ssa. Belgia puheenjohtajakaudella yrittää lopettaa tämän asian käsittelyn ensimmäisessä käsittelyssä ennen vuoden loppua. Toivottavasti onnistumme tässä ja saamme aikaan huomattavia kunnianhimoisia ehdotuksia ja sitten 30 prosentista siitä jo sanoin, mutta te sanotte, mitä komissio voi tehdä, jotta saa neuvoston tekemään sen, mitä odotamme siltä. Voimme yrittää antaa hyviä argumentteja, hyviä sytykkeitä tavallaan, kvalifioituja lukuja. Sitten riippuu meistä kaikista oikeastaan. Pyrimme yhdessä vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että loppujen lopuksi se, miten asia tartumme, määrittelee myös sitä, kuinka paljon kasvua, kilpailukykyä ja tämän tyyppistä syntyy loppujen lopuksi. Minä vahvasti uskon, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että hiilidioksidi, hiilidioksidi Vuoto on yhden yksisuuntainen tie, että tämä syntyy, on tuloksena ja riskinä, jos olemme liian kunnianhimoisia, niin pitää olla tietoinen siitä, että voimme menettää työpaikkoja myös silloin, jos olemme liian itsensä tyytyväisiä, ty- vähän tyytyväisiä. On erittäin tärkeää löytää tällainen fiksu balanssi, ja tällaista keskustelua meidän pitäisi käydä. Sitten Corinne Lepage. Tiedän hyvin monien kannan tässä salissa ei ole aivan totta, kun täällä sanottiin, että niin kuin mistään ei olisi vielä raportoitu eikä tehtäisi lopputulosta. Uh, uh, niin, me teemme tätä tasan analyysiä niin kuin muitakin asioita olemme työstäneet. Kun minä tulin uutena komissaarina tähän tehtävän näin, että tasan analyysi ei ole tehty niin kuin muut on tehty. Se voisi olla ongelma, koska eteen voi tulla oikeusjuttuja ja muutakin, joten on erittäin tärkeää, että mitä teemme, voimme myös puolustaa sitä ja metodologiamme. Tämän takia olen pyytänyt osastoamme ennen vuoden, ensi vuoden loppua esittämään tällaisen analyysin, jotta olemme vahvoilla. Mutta jo nyt olemme lähettäneet sellaisen viestin, että me haluamme tällaisen default-arvon, ja se on erittäin tärkeä viesti antaa vaiheessa, jolloin ei paljonkaan EU-ssa käsitellä tasan kysymystä, mutta mutta tällainen kuitenkin tulossa ennen ensi vuoden loppuun. Keep the deadline for the, uh... Ecofuel. Kysyttiin uh, ekopolttoaineesta, polttoainetta laadusta. Konsultaatiot viedään loppuun lokakuun loppuun mennessä. Aikaa on todellakin varsin vähän, mutta yritämme toimia mahdollisimman tehokkaasti ja kiireellisesti. Sitten herra Ada kysyi. Ei, ei kysymyksiä. Tämä on vaikea kysymys. Meillä on joitakin, meillä on kuumaa ilmaa myös Euroopassa, Venäjällä on kahdeksan miljardia tonnia niin sanottua kuumaa hot air, kuumaa ilmaa. Jos tämä siirtää seuraavaan sitoumusperiodiin, niin silloin me heikennämme sitä, miten kaikki muut aloitteet vaikuttavat, kaikki se muu, mitä teemme, ja tämän takia tämä on ratkaisevan tärkeä keskustelu, ja meidän pitää ottaa huomiota ympäristö ympäristökysymyksestä. Tämä on erittäin vaikea kysymys. Jäsenvaltioiden puolesta tiedän sen, mutta olisi vieläkin pahempi Euroopalle, jos emme yrittäisi ratkaista tätä Kioton pöytäkirjan heikkoutta, koska silloin syntyisi kahdeksan miljardia tonnia kuumaa venäistä ilmaa, joka vähentää tämän ympäristöintegriteetin vahvuutta. Jos te on tästä samaa mieltä, mutta meidän pitää ratkaista se. Thank you very much. I hope you have a bit more... Suuret kiitokset. Toivottavasti toivoisin, että teillä on äh, aikaa hiukan pidemmälle kuin äh, puoli viiteen. Muuten joutuisimme tässä kohtaa lopettelemaan muut puhujat korkeintaan kaksi minuuttia tiukka linja. Muuten kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa Satu Hassi. Thank you very much. Uh, well, uh... Kiitos kovasti. No, hyvä komission jäsen, olette puhunut jo monista asioista. Haluaisin ottaa esille kaksi vielä lisää. Toinen on henkilöautojen energiamerkintä. Se oli menetetty mahdollisuus, kun oli hiililainsäädäntö henkilöautoista, jota kehuitte hyvänä esimerkkinä siitä, että saadaan innovaatioille keppejä ja porkkanaa teollisuuden osalta. Miksi ei käytettäisi energiatehokkuus tai polttoainetehokkuus merkintää henkilöautoille myöskin? Toinen asia. Mainitsitte hyvin lyhyesti Lulu, se F. Kaikki tiedämme, että se on hyvin tärkeä asia. Ympäristöllisen integriteetin osalta sekä kansainvälisessä Euroopan ilmastopolitiikassa. Voisitteko valaista hieman lisää? Mikä on teidän oma mielipiteenne? Mikä pitäisi olla EUn tavoite kansainvälisissä neuvotteluissa, jotka koskevat LULUCF kirjanpitosääntöjä? Kiitos, Kamian Gabrani. Thank you, Chairman, and thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari suorista vastauksistanne. Teidän vastuunne, vastuualanne on valtava, ehkä suurempi kuin uskotte itsekään. Olemme vasta saamassa uutta hallitusta Alankomaissa ja he ovat poistaneet kaiken kunnianhimoisuuden Ilmastokysymykset ovat täysin riippuvaisia siitä, mitä täällä Euroopassa me pystymme tekemään, joten jatkakaa tätä hyvää työtä olentaistakin puolesta. Minulla on yksi konkreettinen kysymys. Te puhuitte siitä, että budjetista tehtäisiin hiilineutraali kysymykseni niin koskee tukia, tukiaisia polttoaineista, epäsuorista tai suorista tuista. Olen tehnyt kysymyksiä aikaisemmin, tästä on saanut vastauksia teidän kollegaltanne komissiossa. En vieläkään ole kovin tyytyväinen jäsenvaltiotasolla. Näin on, mutta jos, onkohan teillä jonkinlaista konkreettista agendaa tämän asian suhteen? Kiitos. Kiitos, Kiitoksia ja sitten Vittorio Prodi. Grazie, signora commissario, per la sua presenza. Kiitos, rouva komission jäsen, ja todella tervetuloa. Minä tässä kyllä edelleen olen hiukan epäileväinen, koska jos poliittisia ehdotuksia ei tehdä, jotka ottavat tilanteen huomioon, niin sittenhän tässä, tästä kaikesta ei ole mitään iloa. Toteaisin, että päästökauppajärjestelmä yksinkertaisin ja yleisluontois, yksinkertaisempi ja yleisluontoisempi päästökauppajärjestelmä olisi todella tarpeen. Tarvitsisimme ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Tähänhän Euroopan parlamentti on jo viitannutkin. Haluaisin korostaa seuraavaa. keskustelu 20 tai 30 prosentista vuoden 2020 suhteen on mielestäni aika turhaa, koska nyt on jo aivan ilmeistä ja todistettua, että on mahdollista ja myös tarpeen vuoteen 2050 mennessä saada aikaan talous, joka on hiilidioksiditon ja nyt kysymys onkin siitä, mitä voimme tehdä tällä väline. Eli meidän on tarpeen todella voimakkaasti investoida ää, tällaiseen talouteen. Ja minä kyllä uskon, että se on mahdollista. Minä kuulun työryhmään, joka käsittelee ilmastosopeutumista. Ää, tällaisen työryhmän valiokuntamme on perustanut. Ja kyllä minun uskoakseni tätä sopeutumista täytyisi käsitellä ottaen huomioon koko järjestelmä, eikä vain sen yksittäisiä osia. Ja, kiitoksia. Sitten Kahens Florence. Kiitoksia. Kun nyt tässä on sanottu yhtä sun toista jo eri teollisuuden aloista, niin minullekin tulisi kyllä yhtä sun toista mieleen, mutta ehkä aina nyt olla. Me olemme kaikki äh, kovin yksimielisiä siitä, että meidän pitäisi puhua yhdellä äänellä Kankunissa, mutta jos katsoo tarkistuksia, jotka olemme tässä hyväksymässä tai joista äänestämme, <laughs> niin ei kyllä niin pitkällä vielä olla suinkaan. Kun katsotaan neuvostoa, niin on maita, jotka ovat jo todenneet, että ne eivät halua puhua yhdellä äänellä. Tiedän, että tekin olette ollut yhteydessä esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Ehkä voisitte hiukan äh, raattaa salaisuuden vertoa ja verhoa ja kertoa meille, missä nyt tällä hetkellä mennään. Käsittääkseni on kysymyksiä, kuten esimerkiksi energiatehokkuus, äh, myöden suhteen siellä ollaan avoimemmin mielin kuin äh, mitä ehkä luulemmekaan. Kiitos sitten Silpanio. Puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Kuuntelin vastauksen ensimmäisellä kierroksella ja muutan, ajattelin muuttaa hiukan omaa puheenvuoroa, mutta ei nyt muutakaan, koska minulla tulee sellainen kuva puhe, puh, vastauksestanne, että syntyy tällaista turhautumista. Te puhutte hienoja sanoja ilman, että teillä on lopuksi kykyä toimia te puhutte paljon kunnianhimosta. Sitten oletettaisiin, että se toteutuu käytännössä. Te puhutte jäsenvaltioista, te olette maininnut jäsenvaltioita, jäsenvaltioita, jäsenvaltioita parisenkymmentä kertaa puheenvuorossanne, joten nähdään tässä, kuinka, niin kuin herra Florence sanoi, kuinka tärkeä painoarvo niillä on ja minkälainen... Mm, ja ikävä kyllä tämä kyvyttömyys tuntuu aika huorin tuntuvalta. Se Eurooppa on kyvytön jäsenvaltioiden edessä. Tämän takia mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan komissio teidän osastanne lisäksi, enkä kuullut Barroson sanoista, kun hän puhui suurista akseleista suuntaviivasta politiikassa, niitä on jotakin kuukausia. En kuullut hänen sanovan varsinaista eurooppalaista kunnianhimon tasosta ilmastonmuutosta vastaan tässä taloudellisessa kriisissä, jota nyt olemme läpikäymässä. Se on kuitenkin yksi avainkysymys tässäkin, ja minä odottaisin, että se, mikä oli Kööpenhaminassa äh, tuloksena, niin se toteutuisi ennen Cancun ja ja miten rahoitetaan vihreä rahasto ja saadaan aikaan vero rahoitustransaktioista. Vieläkin on kuultu ristiriitaisia tietoja Euroopan toimielimissä tänä viikonloppunakin näistä kysymyksistä. Sitten vielä lopuksi Etelän maissa harjoitetaan uusiutuvan energian politiikkaa. Mitä e, e, eikö EU, eihän EU halua odottaa, että Kiina ja muut olivat kumppanuudessa sitten näiden maiden kanssa? Kiitokset sitten äh, teille Roskola-Kakis. Was... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Olin kovin tyytyväinen, kun mainitsit energiatehokkuuden. Minulla on se tunne, että siitä puhutaan, mutta ei tehdä tarpeeksi. On nähty, mitä pakollisten päästösitoumusten politiikka on luonut Kiitos. Kukaan ei halua mennä toiselle periodille. USA, Kiina eivät pelaa mukana. Miksi? Pitäisi katsoa kunnianhimoisia tavoitteita energiatehokkuudelle. Vaihtoehtona vain lisänä pakollisille komission tavoitteille. Se olisi parempi äänestäjille. Se voisi saada heidät liikkumaan kohti sellaista edustapolitiikkaa, ja sitä liikettä ei paljon rehellisesti sanottuna nä- nähdä nyt vaalipiireissämme. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, koskee mukautumista. Puhuitte paljon prioriteeteista ja priorisoiduista budjeteista, mutta minulla on se tunne, että meillä ei ole tarpeeksi tutkimusta siitä, mitä tapahtuu paikallisella alueellisella tasolla. Valkoisessa kirjassa on samoja asioita, mitä IPCC sanoi viisi vuotta sitten. Ja siinä vuossa oli, ja sen jälkeen oli monia asioita. Kun oli se tapaus, että oli paljon virheitä IPCC-raporteissa, eli pitäisikö olla enemmän tutkimusta siitä, mitä Euroopassa todellakin tapahtuu, että voidaan päästä tähän sopeutumispolitiikkaan. Petele. Kiitoksia ja sitten alois Petele. E, Kiitoksia puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Komissiolta tai parlamentilta tai neuvostolta ei juurikaan ole asiakirjoja, joissa ei puhuttaisi strategioista ja integroiduista ratkaisuista ja niin edelleen. Ja kun uusi komissio nimitettiin, monet komission jäsenet puhuivat todellisesta paradigman muutostarpeesta. Ja minua kiinnostaisi nyt kuulla, miten yhden vuoden jälkeen komission työ, ajattelen vaikkapa teollisuutta, liikennettä, terveyttä, terveyttä, näitä politiikan aloja, niin minkä, minkä näköinen paradigma muutos on nyt käynnissä näillä aloilla, koska jos näitä asioita käsitellään monimutkaisina kokonaisuutena, niin juuri niiden yhdistämisestähän menestyksemme riippuu. Voisitteko sanoa jotain tästä? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Margaret Auken. Ja, tak herr formand, og øh, tak til øh, kommissæren for, for din øh, gode fremlæggelse. Jeg har... Kiitoksia komission jäsenelle tästä alustuksesta. Haluaisin, että viitattaisiin myös siihen, että EU seisoi, olisi yhtenäinen tällä kertaa. Olemme nähneet, että miten merkittömältä Eurooppa näytti silloin, kun se ei puhunut yhdellä äänellä. Käytännössä ei ollut enää tärkeää, että oliko joku Saksasta tukeakseen EUta. Mutta on myös tietysti kansallisia intressejä. Mutta Tanskan komission jäsen täällä esiintyy niin omaan maansa edustajana, erityisesti nämä hiilikaivokset. On tärkeää, että oltaisiin yksimielisiä tukien poistamiselta hiilisektorille, mutta on jälleen koettu, että Espanjalla on edelleen mahdollisuus tukea hiiliteollisuutta ja siellä on todellakin huono laatu siinä teollisuudessa ja siitä lähtee kovin huono viesti ulospäin. Se, mitä Saksassa tapahtuu, on myös hyvin mielenkiintoista. Sielläkin halutaan valtion tukia ottaa jälleen käyttöön. Ja haluaisin, että voisitte tässä sanoa, että EU on tässä yhtenäinen edistyksellisen ilmastopolitiikan suhteen. Ja toivon tietysti, että kaikki voisimme antaa panoksen siihen, että ettei parlamentin puolelta tai muiltakaan tahoilta Saksasta esimerkiksi harjoitettaisi painostusta. Mutta Saksa ja Espanja, molemmat tapaukset, nehän ovat traagisia tapauksia ja toivon teidän puoleltanne positiivista vastausta. Niin, Tanskalla on äh, todella uh, hyvin paljon tuulienergiaa. Sitten Linda. Um, niin, Satu Hassi mainitsi automerkintädirektiivin. Onko tämä jotenkin agendassa? Tässä puhuttiin aikataulusta. Mitä tällä on mahtunut tapahtua? Päästökauppasuunnitelmassa otimme mukaan ilmailun ja pyysimme, että komissio laati, tut, tutkimuksen meriliikenteestä, ottaen se myös mukaan ja halusin kuulla, mitä sille kuuluu. Ja lopuksi kuulin teidän mainitsevan 2030 tavoitteen ilmastonmuutoksen. Voisitko kertoa tästä hiukan enemmän? Kiitoksia. So good, Judith Ja sitten vielä Judith Mäkis viimeisenä. Mrs. Commissioner. Kiitoksia. Kiitoksia Linda, että mainitsitte tämän, tietysti nämä bunker-polttoaineet. Ja onko sitten ilmaliikenteessä uusi otsi? No, yhdellä puhuminen, kyllä. Siitä on puhuttu niin monta kertaa. Me, minä olen ehdottanut jo kuulemistilaisuudessa ottaa käyttöön käyttöön eksklusiivisen kompetenssin EUlle ilmastonmuutosneuvotteluissa. Ilmastosopimuksista ilmastopolitiikka on laajempi käsite. Voitteko ehdottaa poissulkevaa mandaattia ilmastopolitiikassa? Resurssitehokkuus on hyvin tärkeä, jotta voidaan vähentää päästöjä, erityisesti kestävän jätehoidon suhteen. Siitä voidaan saada paljon hyötyä. Resurssitehokkuus, kun se on lippulaiva eu niin se ansaitsee sen, että se otetaan huomioon jo Cancunissa erityisesti kun ajatellaan 2012 Earth-konferenssia. Ja, ich habe auch noch zwei... Minullakin pari huomiota vielä puhuttiin äh, todella näistä huutokauppasäännöistä ja samoin puhuttiin siitä, että kyllä tässä suuria ongelmia voi syntyä, jos tähän jotain sanotaan. Ja sitten tämä Kioto 2 vaihe. Oikeastaanhan tällainen, tällainen toinen kausi ei EUlle olisi kovin hankala siinä mielessä, että meillä on sitoumukset 2020 ja meidän tulisi sitoutua näihin myös maailmanlaajuisesti. Se, että näin ei tehtäisi, on oikeastaan vähän sama kysymys kuin, että kumpi oli ensin muna vai kana. Koska muna ei ole näkyvä, niin kanakaan ei ole niinkö. Eli jos Kioto 2 tulisi, niin kyllä Eurooppa olisi maailmanlaajuisesti ihan hyvässä tilanteessa ja näin ehkä voisi painostaa muita entistä paremmin. Sitten vielä pieni tekninen kysymys. Parlamentin valtuuskuntahan lähtee Kankuniin virallisesti 15 henkilöä, mutta niin kuin tiedätte, kiinnostus on erittäin suurta ja myös muut kollegat varmastikin mm, mm, Kankuniin matkustavat ja te voitte, kysyisin, että voitaisiinko nämä henkilöt myös akkreditoida, etteivät he joutuisi jäämään ovelle kolkuttelemaan. No eihän Kankunissa nyt ole yhtä kylmä kuin Kööpenhaminassa, mutta kyllä jäsenillä mielestäni pitäisi olla pääsy näihin rakennuksiin ja tiloihin. Voisitteko tässä auttaa? Thank you. First, uh, to... Kiitoksia. Ensin Satu Hassille ja Linda McEvanille. Molemmat kysyvät energiamerkinnöistä matkustaja henkilöautossa. Tämä on vielä kesken. Ymmärtää että pitkä tarina tähän asiaan. Ja komissio nyt keskustelee, mitä sille pitäisi tehdä. Olen sitä mieltä, on aika tärkeää, että me joskus myös pohdin, teemme sellaisia asioita, jotka kuluttajat ymmärtävät ja auttaa, jotka auttavat heitä. Heillä me keskustelemme siis tästä. Tässä on tietysti erilaisia näkemyksiä, tiedän sen, ja meidän pitäisi joskus yrittää saada aikaan jotakin sellaista, mikä on lähellä kansalaisten toiveita. Sitten LULUCFstä Satu Hassille. Mikä EUn kannan pitäisi olla mielestäni, niin meidän pitäisi olla tässä, olla tässä viite asia. Pitää pyrkiä löytämään ratkaisu tähän kysymykseen. Gro- brutto, netto, netto, netto kautta. Ei, ei voida jatkaa tätä keskustelua loputtomiin. Henkilökohtaisesti menee Suomeen. Perjantaina tiedän, että on joitakin maita, Suomi mukaan lukien, joilla on ongelmia. Meidän pitää yrittää löytää yksi eurooppalainen kanta ja meidän pitää saada aikaan kompromissin, että löytyy johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä me teemme täällä Euroopassa ja mitä, miten me asiaa käsittelemme kansainvälisesti olemme tässä lähes yhteistyössä myös jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme sopia siitä, että saamme tällaisen viiden vuoden aikaiseksi. Sitten kysyttiin po- fossiilista polttoaineista ja tuista, mitä täällä pitäisi tehdä, ja mielestäni keskustelu hiilituista ja tapa, jolla komissio sen esteli, oli yksi esimerkki. Sitten kysyttiin, no, joku muukin tästä kysyi, Margaret Augen. Tässä on kaksi asiaa. Toisaalta yleinen, yleiset valtion tuet, hiilikaivokset, jotka eivät tuota voittoa. Komissio heinäkuussa sanoi, että tätä pitää rajoittaa ajassa. Emme jatkuvasti, jatkuvasti vain tukea tätä. Se pitää rajoittaa. Siksi oli erittäin tärkeää, että komissio sanoi, että sen täytyy umpeutua meidän virkakaudellamme. Joten ensimmäinen lokakuuta 2014 aikaraja on tässä mainittu, joten emme jätä sitä enää uudelle komissiolle, että sekin alkaisi neuvotella ihan alusta. Tällä on mielestäni merkitystä ympäristön kannalta, ilmaston kannalta, ja sitten totta on, että toistakin keskustelua käydään aivan näistä erityisistä valtion tukikysymyksistä ja juurista kysymyksistä, jotka tähän liittyvät, mutta kun komissio viime viikolla hyväksyi tämän tekstin, siihen liittyy myös 2014 vuosiraja. Se, millä on merkitystä ympäristön kannalta puhuttuna, ilmaston kannalta ajatellen, on, että määrätään aikaraja. Tällaiset tuet raukenevat siihen vuoteen mennessä. Olen lukenut eh, näitä papereita niin kuin tekin tiedän, että tämä ei ole mikään helppo asia. Kaikissa maissa on helppo sanoa, että eh, ei haluta hiilikaivoksia, mutta silti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että meidän esimerkkimme jäsenvaltioista yksi maa aivan erityisesti antaa 50 000 euroa vuodessa tukina per työpaikka voidaan paljonkin muuttaa taloutta, jos on tällaisen rahamäärät käytössä vuodessa per työpaikka, se 50 000 euroa. Tämä on yksi asia, josta sanomme, että meidän pitää olla johdonmukaisia. Emme voi sanoa, että meidän pitäisi asteittain lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö, mutta sen ei pidä koskea vain omaa alue- aluettamme. Miten tämä vakuuttaa Indo- Indonesia tai muut, joilla on valtavat haasteet, jos me emme pysty tällaisen edes täällä EUn sisällä? Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sitten herra Prodi, ymmärrän mitä tarkoititte tällä, tästä, kun sanot 2050 vuodesta, kuinka vaikea tämä on joillekin valtioille myös. Kuulin teidän kantanne. Herra Floren, herra Florence, te puhutte yhdestä äänestä, yhdellä äänellä puhumisesta. Nyt herra Florence on täältä poistunut. Olen samaa mieltä siitä, että jos katsotaan teidän tarkistukseen, millaisia keskusteluja jäsenvaltioissa on käyty, niin on sellaisia yksityiskohtia, joista emme ehkä ole aivan samaa mieltä, mutta sitten kansallisissa neuvottelupöydissä meidän pitäisi pystyä olemaan tarpeeksi kurinalaisia ja työntää sivuun jotakin tällaisia e- erimielisyyksiä, joita sisäisesti on, ja että oli tällainen yksi linja, jota yritämme ajaa Euroopasta käsin. Jos emme tähän pysty silloin, meidän päältämme ajetaan, niin kuin Kööpenhaminassa kävi jossakin kysymyksessä. Herra Panjolle, te kysyitte, minkälaista seurantaa on olemassa ja EU e- e on aivan voimaton. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että komissio on ollut virastunut kahdeksan kuukautta. Ja olen sitä mieltä, että me, se, mihin pyrimme energiatehokkuudessa, energiainfrastruktuurissa, kevy, hiilitavoitteissa, 20 tavoitteissa, 50 tavoitteissa. Viime viikolla oli kokouksia, mutta olemme keskustelleet myös energiaverosta, verotuksesta. Pitäisikö olla jonkinlainen EUn oma tapa toimia? Voitte väittää tällaisia asioita budjetista, liikenteestä, sopeutumisesta, valtavirtaistumisesta, ilmastotodentamisesta, mutta mielestäni voidaan sanoa kyllä, että pää kahvoja kyllä on tässä vaiheessa jo käännelty. Ja tietenkin meidän pitäisi jatkossakin näin tehdä. Me emme tietenkään voi tehdä ymmärrän kyllä turhautumisen, jos ei jäsenvaltioissa tulla samaan lopputulokseen, mutta ainakin me yritämme viedä asioita eteenpäin. Sitten kysytään energiatehokkuudesta, kuten tiedätte. Tämä kuuluu herra Oettingerin salkkuun. 2011 alussa hän tulee esittämään energiatehokkuustrategian ja kuten sanoin, se on aivan ratkaisevan tärkeää, mitä parlamentti, miten parlamentti tähän vaikuttaa. Olen pitkälti samana teidän kanssanne siitä, että emme tee paljon tarpeeksi tutkimuksen alalla. On niin paljon asioita, joissa voisimme tehdä enemmän, jota mitä tulee innovaatioon ja taas uusi budjetti tutkimusta ja kehityksestä on ratkaisevan tärkeää, että energia, tehokkuus, infrastruktuurit ja niin edelleen, että niillä on selkeä suuri osa budjetin sopeutumisesta, vain yksi asia. On 30 erilaista suositusta valkoisessa kirjassa, joka tuli viime vuodelta. Ja nyt sitten seuraamme tarkasti näitä kaikkea 30 suositusta, joten miesten asiat kyllä etenevät. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Petelä sanoi yhteensovitusta paradigmoista. Siksi meidän pitääkin tarkastella näitä aloitteita yhdessä vastasin ja Margaret Aukenille ja Linda McEvenille, mutta te kysytte muuten myös merikuljetuksista, merikulusta. Siis tarpeeksi ei kyllä siellä tapahdu, myönnän globaalista katsotuna, siksi me tiedämmekin, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ja komissio sanoivat aikaisemmin, että jos mitään edistystä globaalisti saadaan aikaan, silloin meidän pitää pohtia, mitä voimme tehdä alueellisesti. Ja tietenkin tämä on nyt näin ja tämä kuuluu työohjelmaan. Meidän pitää pohtia, miten tähän asiaan tartutaan. Minun täytyy sanoa, että ei ollut kovin rohkaisevaa, mitä viime viikolla tapahtui Imossa. Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että on erittäin vaikea ymmärtää, että he eivät ymmärrä, että tämä on todellakin heidän etujensa mukaista tarttua tähän asiaan sektorina. Toisaalta ymmärrän kyllä sen, että samat osapuolet sielläkin istuvat kuin muissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja siksi olemme valmistelemassa ja olemme jo kertoneetkin eri osapuolille, että pidämme kiinni siitä, mitä olemme luvanneet parlamentille ja neuvostolle. Ja jos mitään niistä ei saada aikaan kansainvälisesti, silloin meidän pitää ryhtyä johonkin itse, niin kuin teimme ilmailussakin. Voinko kertoa enemmän 2030 kysymyksistä? No, paljonkaan ei ole tässä lisättävää, paitsi sen verran, että kun laadimme vuoden 50 hiilistrategia, niin siksi on tärkeää olla puhumatta ei aina vain vuodesta 2020, vaan pohtia, miltä tämä väylä vuoteen 50 asti näyttää. Ja sitten voimme ottaa huomioon myös tavoitteet vuodelle 30. USA-laiset jo näin tekivät Kööpenhaminan yhteydessä. Heillä oli indikatiivisia tavoitteita vuodelle 35, joten me voimme näistä nähdä miten kilpailijamme näissä kysymyksissä etenevät. Onko otettu tällaista EUn yksivaltaista kompetenssia kysymyksessä suoraan sanottuna tässä, kun pitäisi puhua yhdellä äänellä, tässä ei ole niinkään kyse siitä, kuka tämä ääni on. Riippumatta siitä, kuka äänen takan tavallaan on, niin tämä kuuluu omaan sisäiseen kurimme, niin kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät sen, että meidän viestittämisemme täytyy olla loogista, täytyy välittää samaa viestiä. Tämän minä näen pääkeskustelun aiheena tässä yhteydessä, ei tätä ei voida liikaa toistaa Maiskaan kunnissa. Sitten puhuttiin resurssitehokkuus, sehän on komissiolla tällainen lippulaiva kysymys komissaari kollegani tekee paljon tätä tämän asian parissa. Me teemme yhteistyötä. Voin kertoa, että kuulun Bankimuunin paneelin globaalista kestävyydestä. Ja tämä on paneeli, jonka pitää antaa oma panoksensa YKlle Rio plus 20 yhteydessä. Ja olen kollegani kanssa keskustellut siitä, miten tämä voimavaratehokkuus näkyisi tästä Siis tämä ei ole niinkään EU-kysymys, vaan tässä on hiukan henkilökohtaisesti mukana, mutta yritämme miettiä, miten saamme tämän paneelin esittämään ehdotuksia energiatehokkuudesta, resurssitehokkuudesta, energian saannista ja niin edelleen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, koska se voi sitten näkyä myös tässä Rio plus 20 prosessissa. Ja ensi vuoden loppu on tälle paneelille aikaraja. Sitten vielä puheenjohtajan kysymyksiin me pyrimme muuttamaan, uudistamaan tätä kysymyksiä. Halusin sanoa, että itse asiassa olemme aloittaneet kahdenkeskisen yhteistyön asiantuntijatasolla Kiinan kanssa alakohtaista yhteistyöstä ja markkinoista. Mielestäni teille, tämä on teillekin kiinnostavaa, koska monet maat odottavat kiinalaisia. Minä ehdottaisin, että saisimme tuloksia ehdotimme eh, huhtikuun loppuun ensimmäistä kertaa he sanoivat, että ne, että ne tekevät. Ja jos puhutaan vain, siis halusin vain kertoa, että itse asiassa meillä on todellakin hyvä yhteistyötä Kiinan kanssa. Ensimmäinen asiantuntija on lähetetty heinäkuussa Pekingin ja nyt he sit, tämä toistuu ensi kuussa. Joten me olemme ottaneet tavaksemme käydä siellä ja haluamme CDM ja uudistaa ja vähemmän hallinnossa toimintaa köyhimmillä mailla. Se on tämä on niilläkin kiinnostavampaa. Tähän pyrimme myös kuninkin yhteydessä. Ja sitten viimeinen kohta, niin minun yksiköllä ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että auttaisivat valtuuskuntaa Euroopan parlamentista akkreditaatiokysymyksissä – Mielellämme näin todellakin teemme, kuten tiedätte puheenjohtaja, kaiken kaikkiaan kesku- on tästä laajaa keskustelua meidän eri puheenjohtajista, miten tulkitaan näitä eri kysymyksiä. Joskus asiat eivät ehkä kuulu meidän päätösvaltaamme, mutta me mielellämme kyllä autamme akkreditaatiokysymyksissä, joten jos herra Busekin ja herra Baroson pitää varmasti tähän myös osallistua. Sitten aivan viimeinen kysymys jonka haluan ottaa lopuksi. Kuten sanoin, mm, tämä tilanne on vaikea Chinchinissä, samoin se tulee olemaan vaikea Cancunissa. Tiedän, että on tahoja, jotka voivat ajatella, että ehkä jos emme onnistu Cancunissa, niin silloin voisimme toimia jollakin muulla foorumilla. Ja minä haluan tehdä nyt aivan selväksi, että jos Kankuunin kokous ei saa aikaan huomattavaa edistystä ja pyri, pyri pidämään kiinni tästä hyvästä ajankohdasta, niin silloin ei ole niinkään helppoa nähdä, mikä muu foorumi tähän pystyisi. G20, Kiinahan on sanonut, että ei halua siellä keskustella. g 20 ei mitään järkeä. G2 yrittivät viime vuonna ilman suurempia tuloksia, joten sanon vain, että on äärimmäisen tärkeää, että kaikki osapuolet myös G77, kaikki ollaan on suuri etu, intressi kansainvälisessä neuvottelussa, että ne myös saisivat tulosta, edistystä aikaan, niin meidän kaikkien pitäisi ymmärtää se, että Cancunissa pitää kiinni, pystyä pitämään vauhtia kiinni. Muutoin meillä on ongelmia YK prosessin kanssa. Onko tällaista suuri ongelma? Kyllä se on, niin kauan kuin kukaan ei pysty sanomaan, mikä on vaihtoehtoinen muoto, joka saisi aikaan edistystä enemmän. Mutta teemme jo kahden keskusti työtä monienkin maiden kanssa, mutta meidän täytyy yrittää saada aikaan tarvittavaa edistystä, jonka maailma ansaitsee kankunenista. Ja teemme kaikkemme, jotta tähän pystytään. Ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä myös teidän kanssanne siellä kankuunissa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset tästä vierailustanne komission jäsenä. Tässä oli kyllä hyvin paljon sisältöä ja voitte myös nähdä, miten sitoutunut Euroopan parlamentti on tähän työhön ja luonnollisesti tuemme teitä tavoitteessanne parempaan ilmastopolitiikkaan ja kaikki ymmärrämme, että YK tulee tuoda puitteet kansainväliselle sopimukselle, ei minkään muun tahon. Kööpenhaminan jälkeenhän tätä keskustelua käytiin ja erilaisia kantoja oli, mutta Kyllä Euroopan parlamentti on jatkuvasti todennut katsovansa, että sopimukselle tarvitaan juuri YK puitteet. Ja näin tavoitteisiin päästään asteittain. Kiitoksia ja me tapaamme jälleen varmasti Kankunissa, mutta myös tervetuloa jatkossakin tänne ympäristövaliokuntaan. Kiitos. Take care. Ciao. Yeah. So, Kolleginnen und Kollegen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Der nächste Punkt äh, ist der... No niin, sitten hyvät naiset ja herrat, äh, siirrytään esityslistalla eteenpäin. Esityslistan kohta neljä, Elena Oana Antoneskun suullinen kysymys liittyen uusiin psykoaktiivisiin aineisiin Euroopan unionissa. Ja minä annan kollegalle puheenvuoron, mutta ehkä odotamme ihan pienen hetken, että täällä salissa tilanne hiukan rauhoittuu ja ilmaston suojelijat ovat erityisesti rauhoittuneet tai poistuneet paikalta. Us, I could, and the Greens, No niin, me haluaisimme nyt jatkaa esitysistä käsittelemistä tämä myös vihreille tiedoksi. Joten pyytäisin, että nyt keskitymme kokoukseen ja rouva Antonescu, olkaa hyvä. Mulțumesc coordonatorilor pentru că m-au susținut. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän koordinaattoreita, jotka tukivat minua pyynnössäni saada tämä kysymys esityslistalle. Tämä asia on minulle hyvin tärkeä ja olen pahoillani siitä, että täällä salissa ei ole enempää ihmisiä paikalla. Tämä on todella tärkeää. Varmaan kuitenkin palamme asiaan toistekin. Haluaisin nyt puhua teille kansanterveyteen liittyvästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, joka on tuttu muillekin, mutta puhun tässä nyt erityisesti Romaniasta. Romaniassa ja muissa Euroopan maissa on nykyään tällaisia Dream Shop-liikkeitä, joissa myydään kemiallisia aineita, niin kutsuttuja laillisia huumausaineita, ja ne ovat psykoaktiivisia aineita, esimerkiksi kokainia ja vastaavia. Ja eh, merkintä pakkauksessa yleensä eh, lukee, että eh, ne eivät ole Eh, ihmisille sopivia, mutta samalla annetaan kuitenkin ohjeet, miten niitä käytetään. Romaniassa käyttäjä on 500 000, siis huumausaineen käyttäjiä. Tämä on todella suuri määrä. Useimmiten kyseessä ovat 14-23-vuotiaat nuoret. Ja sitten sairaaloihin heitä joutuu yhä useammin. Myös kuolematapauksia on koko joukko. Ennen kaikkea myydään ainetta nimeltään Spice ja se aiheuttaa hallusinaatioita, koska tässä aineessa on sellaisia aineita, jotka muun muassa kannabiksen kaltaisia aineita ja myös sitten ihan vitamiineja, kofeiinia, mentolia ja myös raskasmetalleja. Ja kaikkia näitä aineita myydään niin kutsuttuina luonnontuotteina. Niitä mm, saatetaan myydä myös kynttilöinä tai kylpysuolana. Ja ei yleisesti suositella niiden käyttöä, mutta mutta valvonta on täysin puutteellista ja kukaan ei tiedä, mitä näissä pakkauksissa itse asiassa myydään. Jotkut psykiatrit ovat nyt puuttuneet asiaan ja todenneet, että riippuvuus on huomattavasti suurempaa kuin koka- kokaiinista tai heroiinista, koska tästä näihin aineisiin riippuvuus syntyy välittömästi. Ja näin Romanian viranomaiset ovat nyt käynnistäneet kampanjan, tehneet hallituksen päätöksen niin että 36 ainetta lisätään kiellettyjen aineiden listalle. Näin oli siis helmikuussa 2010 ja huhtikuusta alkaen tämä asetus on ollut voimassa, mutta muutamien kuukausien kuluttua havaittiin, että listalle on saatava lisää muitakin aineita, koska tilanne on riistäytynyt käsistä. Nyt on aineita, joita tuodaan Romaniaan, joita lainsäädäntö ei tunne, koska tällaisia aineita tai näiden kemiallisten aineiden ainesosia, jotka johtavat samoihin vaikutuksiin ihmisessä, eh, on niin suuri määrä, että on epärealistista saada ne kaikki luetteloitua. Romania kuitenkin on nyt huomannut, kuinka vakava tämä ongelma on ja kuinka laajalle se on levinnyt. Ja siksi Romania on onnellisessa asemassa, mutta tämä ongelma on olemassa muuallakin. Ja näiden listojen, kiellettyjen aineiden luetteloiden lisäksi on aika vähän tehtävissä. Ja ennen kuin aine saadaan luetteloitua, monet nuoret ovat jo ehtineet käyttää sitä ja riskerata jopa koko terveytensä ja henkeensä. Ja näiden aineiden myymisen kieltäminen on tietenkin yksi asia ja valvonta on sitten toinen asia. Ja asia ei saada valvottua, ellei lähdetä toimimaan Euroopan tasolla. Ja mielestäni Euroopan tulisi tehdä aloite nyt vihdoinkin. Siksi halusin esittää kysymyksen komissiolle ja konkreettinen kysymykseni on seuraava miten komissio tai Aikooko komissio toteuttaa toimia torjuakseen psykotrooppisten aineiden kulutusilmiötä ja estääkseen tällaisten tuotteiden markkinoiden? Mitä konkreettisia toimia komissio aikoo toteuttaa tämän osalta? Kiitos. Kiitokset rouva Antonesku, todella tärkeä aihe, suuri ongelma monissa maissa, ongelma erityisesti monien nuorten osalta. Ja nyt odotamme vastausta komissiolta. Täällä on nyt kaksi vaihtoehtoa rova tänä Spinant huumausaineosastolta tai Marie de Pierre öö, oikeusosastolta. Kumpi aloittaa? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen oikeuspääosastosta ja olen täällä nyt yksin kollegani. Oli myös tästä yksiköstä. Hän ei voinut tulla paikalle tänään. Kiitoksia puheenvuorosta ja erityiset kiitokseni Rouva Antoneskulle, kun hän kysyi näin ajankohtaista asiasta erittäin tärkeästä kehityksestä on kyse huumetilanteessa. Uusien huumeiden lisääntyminen tai niin sanotut lailliset huumeet, tämä on trendi viime kuukausina ja vuosinakin. Tällaiset, nämä ovat erilaisia uusia aineita, synteettisiä tai yrteistä tehtyjä, jotka yhä enemmän ovat käytössä erityisesti erilaisissa juhlissa ja niin edelleen. Niitä markkinoidaan ö, kylpysuolina tai ö, mu- käytetään muita nimikkeitä varsin mielikuvituksellisesti, mutta selkeä tarkoitus on kuitenkin se, että ihmiset niitä käyttäisivät ja nauttisivat. Ja niitä kyllä käytetäänkin pitkälti ja paljon EU-ssa. Ne ovat aivan erityisen suosittuja senkin takia, että niitä markkinoidaan laillisina. Ja tämän takia laillinen vaihtoehto laittomille huumeille. Ihmiset ovat sitä mieltä, että ei, ole suurikaan vaara, kun niitä käyttää, koska ne ovat kerran laillisia, niin niitä varmaan kontrolloidaan ja valvotaan, niin niitä täytyy olla myös turvallisia ainakin kuvitellaan, että he eivät itse rikollakia, kun niitä aineita käyttävät. Siis ovatko ne sitten laillisia? Siis teknisesti ne ovat laillisia, koska ne eivät ole kiellettyjä. Eikä niitä ole kiellettyä, koska ne ovat uusia aineita, ne ovat tuntemattomia viranomaisille vielä tässä vaiheessa jäsenvaltioissa, EU-ssa tai muualla maailmassa. Mutta vaikutukset ihmisten terveyteen, sosiaaliset ja terveysriskit – ovat pitkälti vielä tuntemattomia. Miten sitten tähän asiaan on tartuttu Euroopassa? Ensinnä jokainen jäsenvaltio voi kieltää kansallisen lainsäädännössään tällaisia aineita. Jäsenvaltiot myös yksittäisesti ovat vastuussa lainsäädännöstä, joka koskee tällaisten kauppojen toimintaa, josta on kyse, jotka myyvät näitä uusia huumeita Kuitenkin voitte kuvitella, että kansalliset kielot epätod- tuskin ovat tehokkaita, jos kansalaiset siltikin voivat ostaa samoja aineita naapurimaista tai netistä. Näin on onkin tärkeää, että EU-ssa saadaan aikaan välineitä, jotta voidaan tarttua näihin uusiin huumeisiin. Tässä on se neuvoston päätös 2. 387, jossa mahdollistetaan tiedonvaihto, riskianalyysi ja valvonta koskien uusia psyko- psykoaktiivisia aineita. Tämän neuvoston päätöksen pohjalta esimerkiksi komissio tulee laatimaan ehdotuksen varsin lähitulevaisuudessa siitä, miten tartutaan me- metodronin, joka on ollut erittäin suosittua täm- tänäkin vuonna, ja se on jo kielletty 14 jäsenvaltiossa. Riskianalyysi, jonka Euroopan huumevirasto Lissabonissa on laatinut, on osoittanut, että metadoni voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Komission Komissio myös on arvioimassa, miten täytäntöön pannaan neuvoston päätöstä uusista huumeista. Me aloitimme arvioinnin ennen kesää ja odotamme viedä asian loppuun 2011 alkupuolella. Perustuen arvioinnin tuloksiin tulemme tekemään lainsäädäntöehdotuksia, että voitaisiin parantaa tämän välineen käyttöä, jotta se paremmin pystyy mukautumaan nopeasti muuttuviin huumemarkkinoihin. Miltä tämä arviointi sitten näyttää? Ensinnäkin me tulemme tarkastelemaan oikeudusta perustaa neuvoston päätökselle, joka on kolmannen pilarin väline, ja se täytyy sopeuttaa niin, että sopeuttaa yhteen Lissabonin sopimuksen voimantulon kanssa, joten me tarkastelemme tietenkin sitä, että Euroopan parlamentilla tässä on myös oma roolinsa, kun tehdään päätöksiä tämän välineen kohdalla ja sen pohjalta. Tällä hetkellä parlamentti, parlamentilla ei ole tällaisia oikeuksia. Toiseksi tulemme tarkastelemaan menettelytapaa, joka liittyy välineeseen. Tällä hetkellä siinä on neljä vaihetta tiedonvaihdosta, jäsenvaltioiden kesken yhteiseen raporttiin koskien uutta huumetta Lissabonin huumevirastosta ja Europolista. Sitten kolmas on riskiarviointiraportti viraston perusteella ja sitten päätöksentekovaihe on neljäntenä. Tarkastelemme, miten sopivia nämä vaiheet ja askeleet ovat ja miten hyvin nämä aikarajat sopivat. Ja kolmanneksi tarkastelemme kun käsitellään tässä välineessä laillisia huumeita, onko tämä vieläkin sopiva, kun ajatellaan, kuinka dynaamiset markkinat on kyseessä? Pitäisikö tarkastella enempää kuin yhtä ainetta kerrallaan? Voimmeko tarkastella aineryhmiä? Voim, voiko olla erilaisia vaihtoehtoja? Tällä hetkellä voimme valvoa tai olla päättämättä valvoa jotakin aineita, mutta ei ole mitään välivaiheita käytettävissä Haluaisin myös kertoa teille, että mikä tahansa uusi väline tulee noudattamaan EU-lakia. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa uusi väline, sen täytyy perustua tieteellisiin tutkimustuloksiin ja todisteisiin, ja sen pitää olla tasapaino ottaen huomioon kansanterveyskysymykset, samoin kuin se, miten noudatetaan kansainvälistä oikeutta ja yleissopimuksia. Komissio tutkii, minkälaisia vaihtoehtoja käytössämme on tämän asian käsittelyssä ja mielellämme antaisimme teille enemmän tietoa tässä vaiheessa ja myöhemmin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, for the... Kiitokset Rova Spinant näistä vastauksista. Kollega Antonescu, teillä on ehkä jotain lisättävää, olkaa hyvä. Uh, doresc să mulțumesc și eu uh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Rovas Pinantsia tästä esityksestä ja olen iloinen siitä, että komissio 2007 direktiivin vaikutusten arvioinnin haluaa panostaa ja että pitäisi parantaa näitä tähän asti säännöksiä. Jos haluamme tätä ilmiötä vastaan toimia tehokkaasti, niin nykyistä asennetta täytyy muuttaa. Tarvitaan uusia sääntöjä ja toimia. Nämä tuotteet, joita ikään kuin tarjotaan tällaisina mausteena. Niissä on yhä enemmän kannabiksen, niihin lisätään kannabisluonteisia kemiallisia aineita ja vaara ihmisen terveydelle kasvaa. Kysymys, joka meidän täytyy asettaa itsellemme nyt, liittyy nyt mahdollisiin sääntelyihin koskien tämän ilmiön dynamiikkaa, koska kaikki nämä kemialliset aineet joita voidaan laillisesti ostaa internetistä laillisina huumeina, jotka ei, siis ilme, joista väitetään, että ne olisi haitallisia ihmisen terveydelle, näyttävät, miten varallisia oikeastaan ovat. Markkinat ovat globaalit ja niinpä se on uusi meille kaikille, uusi haaste. Kiellettyjen listan pidentäminen ei voi olla sopiva ratkaisu, kun ajatellaan aineiden vaarallisuutta. haluaisin tutkia asiaa perusteellisemmin ja toivon, että valiokunnan kollegat minua tässä tukevat myös tulevien toimien osalta, koska kyse on erityisen vakavasta ongelmasta. Ilmiö kasvaa jäsenvaltiossa ja se on huolestusta herättävää. Kiitokset äh, kollega Antonescu. Te todella kerroitte meille, mikä tilanne näiden huumeiden suhteen on Romaniassa. Tilanne tulee olemaan vastaava muissa maissa. Nuoriso tutustuu näihin huumeisiin. Markkinat ovat hyvin globaalit ja mielestäni Euroopan unionin tulisi koordinoidusti huolehtia tästä asiasta. Rouva Spinan tässä jo vastasi. Kiitän tästä ja on hyvä, että tämä asia saatiin viralliselle esityslistallemme ja katsomme, miten seuraamme tilannetta ja mitä tapahtuu jatkossa. Rouva Spinan, haluatteko vielä vastata vai joko kaikki kaikki on sanottu. Thank you very much for giving me the opportunities to... Kiitoksia, että sain mahdollisuuden vielä vastata jatkokysymykseen. Proseduurin tehokkuus uudessa huumeessa on yksi juuri niitä asioista, joita aiomme tutkia. Ja kun mainitsi sen, että tällä hetkellä kiellämme aineita yksi kerrallaan, mikä voi olla, mihin voi mennä paljon aikaa. Eli jos nyt kielletään aine, se korvataan huomenna aineella, joka on hyvin samanlainen. Tehdään yksinkertainen molekyylimuunnos. Niin sen vuoksi aiomme tutkia, että onko mahdollista laillisesti ja muutenkin kieltää aineryhmiä, ei yksittäisiä aineita. Ja tämä on vain yksi kysymyksistä, joita olemme käsitellä. Määräajat ovat tärkeitä, koska toimenpiteiden tahti on hyvin tärkeä. 14 jäsenvaltiot ovat kieltäneet Matronin. Komissio aikoo tehdä ensi viikolla ehdotuksen siitä, että miten asiaa käsitellään. Toisaalta tieteellistä näyttöä ei voi kompromittoida sen puolesta, että tehtäisiin nopeita päätöksiä sen vuoksi. sen vuoksi, että arvinnossa täytyy vastata hyvin monimutkaisiin kysymyksiin ja antaa monimutkaisia vastauksia. myöhemmin ensi vuoden puolella. And, uh, good... Suuret kiitokset Rospinan tästä ja mitä parhainta menestystä yksikölle tässä huumausaineiden vastaisessa taistelussa. Tämä on hyvin tärkeää työtä. Kiitos. Niin. Tämä asia on nyt käsitelty ja siirrytään seuraavaan, nimittäin kohtaan viisi Euroopan ympäristötilinpito. Kyseessä on puheenjohtajan kontolle jäänyt e, mietintö, joka kuitenkin oli hyvin kiinnostava ja jota mielestäni oli hauska valmistella, koska tämä on tärkeä asia ja aika kauaskantoinen. On tärkeää ylipäätään tietää, miten ympäristöpolitiikka Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa toimii. Onko se menestynyt vai ei? meillähän on taloustoiminnasta hyvin paljon tietoa ja tietoja kerätään, mutta ympäristövaikutuksista tietojen kerääminen on huomattavasti puutteellisempaa ja siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt tämän aloitteen ympäristötilinpitoon liittyen. Eli että saadaan todella tällainen kokonaisvaltainen kansantalouden tilinpitojärjestelmä. On tiettyjä osia, joiden suhteen jäsenvaltiot voivat Eurostatin kautta komissiolle toimittaa tietoja vapaaehtoisella pohjalla ja talous- ja rahoituskriisin aikoina nyt on ollut näkyvillä sellainen suuntaus, että tämä vapaaehtoinen tietojen välitys on vähentynyt, joten siksi komissio on nyt vastannut tällä ehdotuksella, jotta tietojen keräämisestä tai toimittamisesta tulisi sitovaa. Näitä tietoja todella tarvitaan. Komissio viittaa moduleihin, kolmen moduliin, ympäristöverot, kokon, siis asetusehdotus koskee ilmapäästöjä, ympäristöön liittyviä toimialakohtaisia veroja ja kansantalouden materiaalivirta tilejä näiden osalta tarvittavia tietoja. Ja tiedot tulevat kansalliselta tasolta ja minun mielestäni meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin nämä kolme moduulia. Kyllä ne ovat hyvä alku, mutta eivät ihan riitä. Ja minä tarkistuksissani ehdotan vesimoduulia, ympäristösubventiomoduulia ja muita, jotka tulisivat mukaan niin, että saataisiin kokonaisvaltainen kuva tilanteesta. Kyse on myös siitä, että paitsi että käytetyt materiaalit otetaan huomioon myös käyttämättömät. Tässähän kyse on valtavista materiaalivirroista, joita ei käytetä. Onpa kyseessä sitten sivusaaliskalastuksessa tai muut sivutuotteet liittyen erilaisiin hankkeisiin tai käyttämättömät metallit vaikkapa materiaaleissa. Näitä tietoja meillä ei ole ja minun mielestäni kyllä on myös nämä tiedot tarvittaisiin. Siksi avasinkin tässä nyt oven ensin vapaaehtoiselta pohjalta niin, että tämän operaation nämäkin tiedot saataisiin nyt ensin mukaan vapaaehtoisesti. Muuten tämä ehkä olisi liiallinen taakka joillekin jäsenvaltioille. Mutta kun tällaisesta ympäristötilinpidosta nyt puhutaan, niin yhteiskunnan toimijoiden suuren yleisön kansalaisten tulisi tästä myös kuulla. Mehän tiedämme, BKT kaikki mitataan yhdellä tai sillä yksi prosenttia, puolitoista prosenttia tai niin edelleen. Mutta entä sitten ympäristö? Tilinpito sen suhteen emme tiedä, onko tase myönteinen vai kielteinen, plussalla vai miinuksella. Ja minun mielestäni nämä tiedot kyllä olisivat tarpeen. Ja komission tulisi kolmen vuoden kuluttua näiden saatujen tietojen pohjalta sitten raportoida kolmen vuoden välein, mitä parannuksia voitaisiin välineistöön ehdottaa. Tässä oikeastaan lyhyesti minun esitykseni. Varjoesittelijöitä, ovatko he paikalla? Katrin Suli on paikalla ja pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei paljonkaan lisättävää. Haluaisin vain kiittää tästä laadukkaasta työstä. En ole mitään tarkistuksia edes miettinyt, siis luen sen vielä uudestaan, mutta todellakin hienoa, että tämä työ on tähän asti päässyt. Olen samaa mieltä myös teidän tarkistuksista, nimessä nämä ovat järkeviä ehdotuksia, enkä näe tällä hetkellä mitään moitittavaa. Kiitoksia. Ja, das hört ein No, tämänhän esittelijä mielellään kuulee. Katsotaan, ovatko muut varjoesittelijät samaa mieltä. Schnellhat. Minä hänellä olen varjoesittelijä. En tiedä, kuka se meillä oikeastaan onkaan. Minä tarkastelen koko kehityskulku vähän kriittisesti nämä ehdotukset. Ja sitten mitä puheenjohtaja ehdottaa, niin hän perustuvat komission ehdotukseen. Tämän otan tiedoksi. Ja kun katsoo komission ehdotusta, ajattelee, että siinä on vielä tehty oikeat johtopäätökset, sitten tekee tarkistuksia. Niin minä kysyn kuitenkin, että mitä se tuo meille? Jos siis rakennamme tätä laajaa byrokratiaa siinä, että kerätään tietoja, ihmiset istuvat toimistoissa ja arvioivat tietoja, mitä johtopäätöksiä he siitä vetävät? Minä oikeastaan puhun koko ajan enemmän sen puolesta, että mitattaisiin vähempiä parametreja, mutta jotka kattaisivat enemmän asioita. Meillähän on lainsäädäntö ilmanlaadusta, meillä on säännökset veden puhtaudesta. Siinä jäsenvaltiot ovat velvoitettuja toimeenpanemaan nämä direktiivit. He tekevät sen Euroopassa. Koemme ennen näkemättömän parannuksen ilmanlaadussa ei missään muualla maailmassa ole näin. Ja ilmanlaadussakin on. Mitä komissiosta näillä tietoilla haluaa tehdä? Meidän pitäisi laskea tätä myös toiselta kannalta. Mitä olisi, jos meillä ei olisi niin tiukkoja sääntöjä? Miten asiat silloin kehittyisivät? Tai mitä toimialan pitäisi investoida – toteuttaakseen se, mitä he täällä vaadimme. Nehänkin ovat myös kysymyksiä, jotka tulevat julkisuudessa koko ajan esille. Ja se, joka puhuu ihmisten kanssa, niin hänelle tulee esiin juuri nämä kysymykset. Jos vain kerätään, jotta sitten voidaan sanoa, että, kaikki, että kaikki on onnistunut tarvitaan vielä tiukempia säännöksiä, niin sitten pidän sitä vähän vääristyneenä. Mutta jos keräämme tiedot jotta voimme saada aikaan vertailtavuutta jäsenvaltioiden välillä, Kene, ketkä eivät ole jo nyt tiukkoja, jo nyt tiukkoja sääntöjä täyttäneet. Niin sitten se ymmärtäisin. Ja siinä varmasti Euroopassa on suuria eroja ja monia asioita, jotka, no tietysti monet jäsenvaltiokeskustelevat niin, että haluavat tehdä kuitenkin sitä, miten haluavat. Silloin se lähestytapa on oikea, mutta varoitan, että tehdään se sillä perusteella, että tarvitaan yhä enemmän lisää. Mehän elämme maailmassa, mikä eristäytyneellä saarella. Kiitokset kollega Snellhat. Palaan tähän ihan kohta, mutta nyt puheenvuoron saa vielä sitten. Se ole hyvä. Much, Mr. President, and uh, I would like to congratulate you on... Uh... Onnitella teitä erittäin hyvästä mietinnöstä. Erityisesti pidän tarkistuksesta kahdeksan, jossa pyydetään näitä uusia moduuleja tässä astuksessa erityisesti koskien vesi- ja kir- me- metsäkirjanpitoa, tilinpitoa kaksi asiaa, jotka voitaisiin lisätä liitteeseen kolme. Näyttää siltä, että ei ole tarpeeksi säädöksiä tiedonkeruulle vedestä. Liite kolme on tässä hyvä, koska täällä on jo tietoja koskien vesipuitedirektiiviä. Sitten kalakanat puuttuvat, sekin voitaisiin ottaa tänne ehkä liitteeseen kolme myös liitteessä yksi. UNFCCC. Pääsötilit ei ole mitään säädöstä sille, miten eritellään lä- päästölähteitä, ja kuitenkin yleissopimus sitä vaatii. Ja vaikka jäsenvaltiot jo nyt raportoivat LULUCFstä, niin emme ota sitä silti mukaan. Ja tämä voitaisiin ottaa myös mukaan liitteeseen yksi, koska tavallaan me joudumme sen ottamaan mukaan kuitenkin myöhemmin, joten miksei mä tuo toimisi näin niin varhain. Kiitos. Ja, vielen dank. Ähm, Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa komissio. Eli mitä komissio näillä tiedoilla tekee ja miksi tällaista ylipäätään tehdään. Eri Kai, Herra, Jasmun, Jokkavessa. Oliko tämä oikein vai Eurostatinko edustaja? Jasmunius. Jasmunius. Thank you very much for giving the opportunity to the commission to... Uh, Kiitokset komissio saa mahdollisuuden esitellä tämän asetusehdotuksen tässä valiokunnassa. Haluaisin puhua ensin jostakin kommenteista ja kysymyksistä, joita puheenvuoron esittäjät esittivät keskustelussa. Ja sitten käsittelen joitakin tarkistuksia, joita tässä on ehdotettu. Ehkäpä ensin taustoittaakseni asetusta, miten se on rakennettu. Eurostatista olemme tehneet työtä ympäristökirjanpidon kanssa monin vuosien ajan. On ollut monia pilottitutkimuksia ja olemme kehittänyt metodologiaa, jota tarvitaan, jotta, voisi, jotta maat voisivat tätä tietoa tuottaa. Me tehtiin strategian perusteella, joka hyväksyttiin kansallisesta virastosta 2008. Ja tämä strategia, siihen kuului moni useita toimeenpano toimia. Tämä kolme moduulia jotka esitetään tänään, ovat kypsimpiä, ympäristöverot, ilmapäästöt ja sitten nämä materiaalitilit. Ja näitä kerätään jo vapaaehtoisella pohjalla eri maista ja sellaisena, tai siis on vaikeus saada tukea tähän asetukseen jäsenmailta, tai se vastus ei ollut kovin suurta. Siinä mielessä Nyt on keskustelu neuvostossa, joka menee, etenee sujuvasti ja odotamme, että se ei ole kovin ongelmallista. Joten tämä on tämä tausta. Sitten ympäristötilinpidon merkitys ja se potentiaali, joka sillä on kansantaloudelliselle analyysille, kun ympäristö liitetään talouteen. Ihan antaakseni esimerkin valistaakseni asiaa. EUlla on kansantalouden kirjanpitojärjestelmä, se on ollut jo monien vuosien ajan käytössä. Ja ympäristötilinpito tuottavat nämä yhteydet näille, tai ympäristötilit ja taloustilit liitetään toisiinsa. Tämä on hyvin tärkeä väline taloudelliselle analyysille, ympäristöanalyysille, koska sen myötä pystytään esimerkiksi käsittelemään eri saavutuksia ympäristötilin osalta ilmapäästöistä esimerkiksi, ja lii, voidaan liittää ne kuluttajien käyttäytymiseen, joten voidaan tarkastaa päästöjä ei pelkästään tuot, ähm, tuottamisen puolelta, vaan myöskin kuluttajien puolelta, jotka käyttävät tuotteita kuluttajina ja laukaisemmilta päästöjä sitten tuotantopuolella. Nämä ovat analyysejä, jotka onnistuvat sen ansiosta, että ympäristötilit liitetään kansallisiin kansallisiin kirjanpitojärjestelmiin. Sen vuoksi on tärkeää, että tästä saadaan asetus, koska me pystytään liittämään tämä data harmonisoidulla tavalla kansallisten tilien dataan. Ja se lisää rikkautta talous- ja ympäristötutkimuksen analyysiin ja niitä voidaan kehittää. Joten, joten tässä perusteluja sille, mikä on näiden ympäristötilien voima. Mainitsin esimerkiksi, miksi mennään vähitään eteenpäin. Resurssit jäsenvaltiossa ovat nyt hyvin rajoitetut ja näiden operaatioiden kulut ovat korkeat. Emmekä voi edetä koko järjestelmän osalta yhdellä kertaa. Täytyy mennä vähitellen eteenpäin. Rakennetaan ne muutamia verran, jotka on jo testattu ja joista useimmissa tapauksissa jäsenvaltiot kerävät vapaaehtoiselta pohjalta tietoa. Nämä pointit tässä. Haluaisin myös mainita lisäksi kaksi erityistä tarkistusta, joita ehdotetaan äh, esitellyssä mietintöluonnoksessa numero kahdeksan ja yhdeksän. tarkistus kahdeksan Kuten mainitsin, olen täysin samaa mieltä siitä, että nämä kolme modulia, jotka esitellään tänään, jotka tässä luonnoksessa ovat osa tätä strategiaa, jotka kansallisten tilinpitotoimistojen pääjohtajat hyväksyivät 2008. Tästä on jo sopimus, mutta pidämme sitä, että jos että se otetaan artiklaan sillä tavalla kuin tarkastus 8 jos otetaan, niin se on vaikeata maille, jäsenvaltioille hyväksyä. Periaatteessa voisimme ehdottaa, että tämä hyväksytään, että tämä strategia, joka on jäsenmaassa hyväksytty, että tämä otettaisiin mukaan johdantaisen kappaleeseen. Otetaan mukaan se suunnitelma, joka komissiolla on, joka, jos teistä olette sopineet. että mennään vähittäin eteenpäin, että nämä eri moduulit voidaan hyväksyä. Tämä ensimmäinen pointti oli, jonka haluaisimme mainita. Toinen kohta, tai näkökohta on tarkoitus 9. Kuten Rossa sanoin, idea on se, että tehdään pilottitutkimuksia uusien modulien kehittämiseksi, ja nyt pilottitutkimuksia ollaan aloittamassa tämän asetuksen ulkopuolelta, jotta voidaan mennä pitemmälle äh, palvelusektorille energiatileihin, tehdä näitä pilottitutkimuksia tämän asetuksen käytön ulkopuolelta, jotta voitaisiin tähän asetuksen ottaa mukaan jotain, joka liittyy pilotteihin, jotka ovat tämän puitteiden asetuksen puitteiden ulkopuolelta, saattaa olla vastakkaisia vaikutuksia tuottavaa ja sillä voi tulla myös sisävaltioiden reaktioita. Pidämme jälleen niin, että ehkäpä johdatussa kappaleessa voitaisiin käsitellä näitä tilejä, joita suunnitellaan tulevaisuutta varten. Ehkäpä se kautta voitaisiin helpommin saada tämä hyväksytyksi jäsenvaltioiden piirissä. No sitten lopuksi meidän mielestä, että tämä asetus saataisiin voimaan nopeasti olisi tärkeää, koska tätä tietoa tarvitaan ja että saadaan tällä oikeudellinen pohja perusta tällä asetuksella on hyvin tärkeää. Ja mitä pikemmin saadaan neuvottelut neuvostossa käyntiin sen parempi ja loppumaan. Ja, vielen Dank, äh, Herr. Kiitokset, herra Dias Munios. Olen pahoillani, taisin kutsua teitä alussa väärällä nimellä. Täällähän on useita henkilöitä paikalla Eurostatista ja olemme hyvin kiitollisia teille siitä työstä, mitä vuosien ajan olette tehneet vapaaehtoisella pohjalla ja nythän tätä halutaan sitten muodollistaa. Schnellhatilla on vielä lisäkysymys ja halusin todeta, että tässä ei suinkaan ole tarkoitus osoittaa, että tässä olisi jotain toiminnan puutetta ollut päinvastoin, mutta voidaan rohkaista vieläkin parempaan tilanteeseen. Tässä nyt halutaan nähdä, onko ympäristöpolitiikkamme ollut menestynyt menestyksekästä vai luulemmeko niin vain, mutta todella mitä tulee päästöihin ja materiaalien käyttöön, niin äh, kyllä tässä monia kysymyksiä päällekkäin on. Ja itse asiassahan pitkällä aikavälillä ää, äh, haluamme vähentää ongelmia, mikä lisätä niitä, ja tätä varten meillä ei ole tarpeeksi tietoja. Niin tämä kysymys arsenikselta vesitiedot, päästötiedot ovat komission ohjelmassa jo, joten artiklassa 3a, minun, 3a uusi minun tekstissänikin tätä vielä vaaditaan. Mutta kollega Schnellhaatilla oli vielä lisäkysymys. Kiitos. Minua tässä nyt yksi asia koko jutussa hiukan huolestuttaa. Tässä nyt jälleen kerätään tietoja ja arvelisin, että että tässä nyt taas mennään tuonne vuosille 2014-2019, eli että luodaan uusia parametreja, jotta päästäisiin tukien oikeaan suuntaamiseen. Mutta tämä on mielestäni vaarallista, koska tässä lyhyessä ajassa emme koskaan ole laajalti voineet nähdä kokonaistasetta. Eli kun minä nyt otan vaikkapa tällaisen tuulimylly, niin, joku tulee, niin jotkut sanovat minulle, että menee kymmenen vuotta ennen kuin se on tavallaan maksanut itsensä siinä mielessä takaisin, että paljonko on mennyt sen tuottamiseen energiaa ennen kuin se on sen tuottanut takaisin. Ja todella tavoitteenahan pitäisi nyt olla uusiutuvien energianlähteiden tehokkaamman käytön ja kyllähän tällaisia laskelmia voi tehdä, mutta rehellisesti sanottuna mielestäni tässä laajuudessa tämä on tarpeetonta. Sanon nyt suoraan, mitä ajattelen. Ehkäpä neuvottelujen mittaan lähikuukausina tulen vielä muuttamaan niin kenpä tietää. Yritän puhua, kollega, teidät ympäri ja tekään ette vastusta sitä, että kaikki taloustiedot otetaan tai kerätään yhteen niin pienistä kuin suuristakin yrityksistä. Kyllähän me viennin ja tuonnin taseet tiedämme, mutta ympäristötasetta emme. Ja tässä nyt tarkoituksena on saada aikaan pohja politiikallemme niin, että voimme toimia tehokkaasti ja osua maaliin. Se, mitä diasmunias tuossa sanoi, no juu, tarkistukseni kahdeksanhan ehdottaa näitä lisämoduuleja ennen kaikkea seuraavat. Ei tässä lue, että vuoteen 2013 tai 2014 mennessä, vaan tässä on vain viittaus moduuleihin, joita voisimme pitää tärkeinä ja soveltuvina. Kuitenkin sitten tarkistuksessa toteamme, että viiden, viisi vuotta asetuksen voimaan astumisen jälkeen komissio tulee esittelemään parannuksia saamiensa tietojen pohjalta, miten tämä implementointi on toiminut. Ja sittenhän me komission kertomuksesta kuulemme, mitä on saatu aikaan ja mitä ei siihen mennessä. No niin. Ja on vielä. Just again, uh, it's now not... Niin vielä ei ole, ei, ne ovat nämä kaikki ole tärkeitä kohteita. Tämä on todellakin erittäin hyvä mietintö ja haluaisin vain sen verran lisätä, että Täällä mainitaan päästöt ja liitteessä yksi mainitaan todellakin siis päästöjä, mutta minä pyydän sitä, että olisi säädöksiä sille, miten erotellaan näitä päästöjä ja samanlainen erittely kuin löytyy yleissopimuksen vaateista, joten en pyydä tässä, sama koskee muuten vettä, artikla kolme, uusi kohta, siinä pyydetään, että kehitellään uusia moduleja sanon vain sen, että meillä pitäisi olla mahdollisuuksia kerätä tietoja vedestä aivan erityisesti näiden yleisten modulejen lisäksi. Haluaisin, että joskus mentäisiin hiukan enemmän yksityiskohtiin. Suurin osa sitä asiasta löytyy täältä. Tämä on todellakin erittäin hyvä mietintö ja kiitoksia vielä siitä. Daten für Wasser. Vesitiedot Onko meillä vesipuitedirektiivistä vesitietoja? Mitä tämän vesikokonaisuuden suhteen tapahtuu? Herra Dias myös vielä. Yeah, on, the, on, on, on water, uh, we have the information. Vedestä on tieto, jota on kerätty vesipuitedirektiivin pohjalta, josta kerätään nykyisellään. Mutta sen lisäksi nyt ne moduulit, joita suunnitellaan kehitettäväksi tulevaisuudessa. Siinä oli se vesitilit moduuli niistä. Sen erotuksen pohjalta, jota nyt tehdään, ei kateta vettä tällä hetkellä. Mutta kuten direktiivi, kuten sanoin, siihen kuuluu jotenkin säännöksiä tiedosta, joita kerätään nyt komission puolelta, joko erostat tai ympäristövirasto. And it's exactly this data that we want to be... Juuri näitä tietoja haluamme tähän liittää, koska tietoja on, niin pannaan tähän mukaan vaan. On the, uh, sorry, the question is that whether we... Kysymys siis on se, että MFA-modelin otetaanko vesitiedot mukaan se on hyvin vaikeaa tällä hetkellä tehdä, koska se ihan täysin epätasapainottaa koko materiaalivirtatilien tasapainon. Ei se olisi toteutettu se tällä hetkellä. Yeah, well, just to, my colleague said... Uh, Kollega tässä sanoo, että kuten sanoin, suunnittelemme vesitilejä, pilottipohjalta se testataan nyt ja kattavalla tavalla pyritään käsittelemään vettä. Sillä tavalla ei tässä, tässä mallissa nyt. Okei, okay, Frau Pendolevska arbeitet an. Rouva Pendolevskako hoitaa näitä vesiasioita Okay, basically what, what I want to say. Niin haluan sen sanoa, että kun ajatellaan metodologiaa, niin vesi on niin tärkeä, että jos vertaamme sitä muihin äh, materiaalivirtoihin, jotka taloudessa vaikuttavat, niin se ylittää kaiken. Jos katsotte tietoja, suuri osu, osa koskee vettä ja sitten kaikki muut aineet, kuten minera- mineraalit ja metallit, niin pieni osuus, ettei se ettei pysty tekemään kunnollisia vertailuja jotta voitaisiin tehdä vertaileva analyysi kaikista mm, taloudessa vaikuttavista virroista. Siksi eurosta uskomme, että vedellä pitäisi olla oma vesitilinsä, erillinen tilinsä. Sen ei pitäisi kuulua tähän materiaalivirta tilinpitoon. Juuri sen takia, että olemme teidän kanssanne samaa mieltä, että vesi on niin tärkeä. Sitä pidä jättää pois tässä vaiheessa. Emme ole vielä saavuttaneet tällaista metodologista kypsyyttä, jotta voitaisiin ottaa tähän ehdotukseen tämän mukaan. Kuitenkin työstämme asiaa ja tulemme käyttämään juuri näitä tietoja, jotka kuuluvat jo vesipuitedirektiiviin. Tämän verran voi vedestä sanoa. Voin myös vastata kysymykseeni päästö, kysymykseenne päästöistä. Ympäristötilinpidon yti, ideana on tarkastella kun sitä, että eritellään taloudellisia toimintoja, emme tee eroja päästöjen kesken riippuen lähteestä, miten on inventaarissa mainittu. Tämä on y- pääero ilmapäästö inventaarissa ja teleissä. Me puhu lähteenä esimerkiksi siis polttoaineen palaminen, sitähän tapahtuu monissa yhteyksissä. Jos ajatellaan liikennettä, liikennettä löytyy maataloudesta – samoin kaivannaisteollisuudesta, samoin valmistusteollisuudesta. Joten kun laitetaan inventaareja, jotka liittyvät liikenteen alta, niin tilinpidossa ne eritellään talousen toiminnan mukaan, koska koko ydin tässä tilinpidossa on sovittaa taloudelliset tiedot päästötietoihin. Siksi emme tee eroa, niin kuin te ehdotitte, emme käytä lähdettä. Koko logiikka on tässä erilainen. Kiitos. Ja, vielen Dank. Gibt's Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä Karl-Heinz Florenz. Kiitos. Halusin suhtautua hyvin myönteisesti komission ponnisteluihin tietojen keräämisen suhteen, mutta mitä ihmettä tämä kaikki hyödyttää, jos jäsenvaltiot eivät esimerkiksi vesipuitedirektiiviin liittyviä sitoumuksiaan tai vaikkapa romu direktiiviin liittyviä sitoumuksiaan toteuta. Monet vanhat jäsenvaltiot perustajajäsenet jäsenet eivät toimita tietojaan. Paitsi eivät toimita, eivät itse asiassa myöskään sovella käytännössä annettuja määräyksiä, joten kyllä minä tuen komissiota toteamalla, että komission tulisi saada huomattavasti voimakkaammat tietojen keräysoikeudet niin, että me voisimme saada tietoja, jotka hyödyttäisivät ympäristöpolitiikkaa. Minä olen sitä mieltä, että monissa maissa politiikka ei kerta kaikkiaan toimi, koska tietoja ei toimiteta, kerätä ja toimiteta, komissio ei saa tietoja. Miten ihmeessä komissio voi katsoa, miten asiat ovat edenneet, jos ei saa tietoja. Kyllä meidän täytyisi sanoa hyvin selvästi, että mitä välineitä voisi olla tietojen saamiseksi. Esimerkiksi jätealalla. Tämä on varsinainen farsi. Me teimme erinomaisen direktiivi ja jäsenvaltiot tekevät jätepuitedirektiivin tiivistä, kyllä sellaista sössöä, että jos kertoisin teille, mitä ne tekevät, niin teiltä menisi ruokahalu loppupäiväksi. niin, mikä on vanhojen jäsenvaltioiden, uusien jäsenvaltioiden äh, tilanne tietojen saamisen tai toimittamisen suhteen? Saatko tiedot, joita haluatte vai onko tässä puutteita? Whenever there is a legal act. Aina kun on joku laillinen säädös, joka laaditaan tilastotietojen pohjalta, niin yleensä silloin saamme ne tiedot, joita vaadimme. On tällainen vaihe, jona, jonka aikana maat voivat saada erikoisluvan ja voivat laatia tiedonkerujärjestelmänsä, mutta tämä periodi sitten kun se loppuu, keräämme tiedot yleensä, to- valvomme myös sääntöjen toteutumista ja tästä keskustellaan maiden kanssa ja me lähetämme niille maille, jotka eivät, ovat hitaita tai eivät välitä näitä tietoja aikanaan, niin silloin yleensä lähetämme niille tällaisen varoituskirjeen ja yleensä se vaikuttaa. Tällä hetkellä ei ole yhtään sellaista tapausta, että olisi pitänyt mennä tuomioistuimeen saakka, koska olisi löydetty ongelmasääntöjen noudattamisessa. Yleensä tämä kaikki ratkaistaan kirjeen muodossa tai varoituksen kautta, joka lähetään yleensä maan pysyvälle edustustolle. Ja tiedot sen kautta saadaan. Tämä tulee ympäristötilinpitoon, jon, on jo nyt. Jo vapaaehtoisessa tiedonkeruussa saamme tietoja suuresta osasta maita, siis jo vapaaehtois, vapaaehtoisuusvaiheessa. Jos ajatellaan nyt tätä asetusta, jota ehdotamme, jos kaikki sujuu hyvin, niin se tulee voimaan 2011. Eh, Sitten on kahden vuoden siirtymävaihe, ja siirtymävaiheen aikana odotamme varsin harvoja poikkeustapauksia. Mm, tiedot varmasti saadaan kyllä Eurostatiin suurimmasta osasta maita asianmukaisella tavalla. Ei vain ajoissa, vaan myös ne ovat laadukkaita ja käsitteet on riittävässä määrin harmonisoitu. Kiitos. Kiitoksia siitä, että tulitte käymään täällä Brysselissä. Ja hyvää kotimatkaa taas sinne Luxemburgiin. Itsekin tulen niiltä kulmilta, joten tutut kulmat. 13.10. määräaika tarkistusten jättämiselle ja äänestys valiokunnassa 9. marraskuuta ja meillä on tämä uusi tarkistus 2. Sitten siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin esityslistan kohta 6. Kemiallisen biologisen turvallisuuden sekä säteily- ja ydinturvallisuuden parantaminen Euroopan unionissa EUn CBRN toimintasuunnitelma ja meidän valmistelijamme on Kartika Tamara Liotard. Kiitos herra Lainen. Kiitos myös siitä, että luitte tämän tekstin otsikon kokonaisuudessaan. Olen yrittänyt tehdä ää, parannuksia todella Euroopan unionin kemiallisen ja biologisen turvallisuuden sekä säteilyn turvallisuuden suhteen. Tämä on aika pitkä otsikko, joten puhun tästä eteenpäin nyt CBRNstä. Tässä voi käydä keskustelua aseriisunnasta ja samoin sitten ydinmateriaalin käsittelystä. Tässä yhteydessä kuitenkin erityisesti mitä tulee ympäristö- ja kansanterveysvaliokuntaan ja meidän toimivaltaamme, niin olen pyrkinyt keskittymään nyt ainoastaan näihin kysymyksiin, vaikka keskustelu muutenkin kyllä olisi erittäin kiinnostavaa. Ennen kaikkea olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on kiinnittänyt huomiota näihin turvallisuusnäkökohtiin Euroopan unionissa ja periaatteessa CBRN ää, asiat ovat jäsenvaltioiden vastuulla, mutta kyllä koordinaatiota nyt todella ehdottomasti tarvitaan, koska ei saastuminen yleensä tunne mitään maan rajoja ja on meidän kaikkien etujen mukaista toimia koordinoidulla tavalla esimerkiksi H1N1 pandemian puitteissa resursseja käytettiin hyvin paljon hukkaan, koska esimerkiksi näitä rokotteita ostettiin sinne tänne eikä koordinoidusti, joten tilanne olisi voitu hoitaa huomattavasti paremmin ja joustavammin jos olisi toimittu koordinoidusti. Eläintautien osaltahan meillä on jo koordinoitua toimintaa ja on mielestäni hyvin valitettavaa, että tämä ei ole laajentunut koskemaan myös ihmisten terveyttä. Ja juuri eläinsairaudethan Äh, käsitellään koordinoidusti, jotta tartuntoja saataisiin rajoitettua ja jotta esimerkiksi äh, infrastruktuuria voitaisiin käyttää paremmin koko Euroopan unionissa ja myös äh, lääkintähenkilökunnan toimia voitaisiin koordinoida. Komission ehdotuksessa kiinnitetään paljon huomiota ennaltaehkäisyyn ja se on mielestäni erinomainen asia ja ennen kaikkea meidänkin tulisi aina pyrkiä Äh, ennaltaehkäisemään erilaiset tartunnat. Kuitenkin äh, valittelen sitä, että äh, reaktioihin ja toimintaan on aika vähän kiinnitetty huomiota siinä tapauksessa, että ennaltaehkäisevä toiminta ei jossain asiassa ole toiminut. Ajatellaan nyt vaikkapa esimerkiksi pernaruttoa. Tällainen tartunta näkyy vasta e, joitain päiviä itse tartunnan saamisen jälkeen ja siksi tartunnat ehtivät leviämään hyvin nopeasti. Ja tässä niin totean, että toimintaa e, suunnitelmia tarvitaan myös tämänkaltaisille e, biologisille hyökkäyksillekin, niin kuin ne voivat olla. Ja täytyisi kiinnittää myös huomiota siihen, minkälaisia suunnitelmia menetelmiä voitaisiin kehittää varhaisen tunnistamisen äh, aikaansaamiseksi. Ja kun ajatellaan esimerkiksi maaperän saastumista ja veden saastumista, niin on hyvin vaarallista, jos emme erilaisia saastumisia havaitse ajoissa, koska ruokamme kasvaa maassa ja juomme vettä. Ja juuri esimerkiksi veden tai ravinnon saastuminen on äärimmäisen merkittävä asia. Meillä täytyy olla varastoja, miten tiedottaa ihmisille, mitä he voivat syödä, mitä eivät esimerkiksi. Lisäksi tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota verkostoitumiseen. Useinhan eri verkot ovat juuri infrastruktuuriverkot ovat juuri hyökkäyksen kohteena ja näitä samoja verkostoja tarvitaan sitten ihmisten auttamiseksi ja myös tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi, joten yhteistyö esimerkiksi liikenneverkostojen, liikennepalvelujen, mutta myös lääkintäpalvelujen suhteen olisi aivan ehdottoman välttämätöntä. Ja pyytäisin myös kiinnittämään entistä enemmän huomiota erityisryhmien, kuten vaikkapa vanhusten, lasten tai erityistä lääkinnällistä apua tarvitsemien heikkojen ryhmien kohteluun. Ja jos kollegoilla on muita ajatuksia ja lisää ajatuksia, niin kovin mielelläni niitä kuulisin ja mielipiteitä vaihtaisin. Kiitos. Merci, euh, madame. Kiitoksia, Rova Liotar. Chris Davis on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain hiukan kommentoida kollegani Jaisen mm, nimissä, joka ei päässyt paikalle. Hän on pyytänyt minua ensinnäkin onnittelemaan esittelijää siitä, että on laatinut hänen mielestään tasapainoisen yksityiskohtaisen mietinnön. Se on ottanut huomioon ympäristö- ja terveysriskit, jotka liittyvät näihin CBRn tapauksiin on samaa mieltä kanssa siitä, että tarvitaan EU-tason läheistä yhteistyötä ja mm, tunnustaa sen, että kunnollinen koordinaatio on paras tapa reagoida nopeasti tällaisiin tilanteisiin. On myös samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäisyn ja havaitsemisen jälkeen pitää olla paremmin valmistautuneita ja pitää olla tällaisia reaktiomekanismeja, jotta voidaan varmistaa, että on harmonisoitu toimenpidepuita, jotka voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa mahdollisimman varhain. Ja lopuksi hän on aivan erityisen tyytyväinen siitä, että mietinnössä viitataan epäkoordinoituihin liiallisiin investointeihin tässä H1N1-rokotustapauksessa. Näin hallitukset ryhtyvät liiallisiin toimiin. Se ei ollut enää järkevää kustannustehokasta. Sitten hän uskoo, että meidän pitäisi parlamenttina laatia tutkimus tällaista liiallista rokotteiden käytöstä ja tutkimuksen tilaajana pitäisi olla täällä budjettivaliokunta. Je vous remercie. Kiitoksia, herra Prodi. Grazie Presidente. Intervengo eh, come relatore on... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä ALDE-ryhmässä Kiitän. Tietysti valmistelijaa minusta näyttää, että lausunto on laadittu hyvin tasapuolisesti. Se on hyvin laaja-alainen. Ehkäpä täällä kuitenkin tulee liikaa esille tämä biologinen riski ja liian vähän. Esimerkiksi kysymys siitä, että olisi hyökkäys ydinlaitoksiin. jotka voivat johtaa siihen, että radioaktiivista materiaalia leviäisi. Ja tietysti sellaisilla hyökkäyksillä voisi olla suuri vaikutus koko ihmiskuntaan. halusin myös kiinnittää huomioon tähän ydin- ja Tietysti arvostan kovasti myös sitä, että tässä puhutaan siitä, että valmistellaan näitä rokotteita. Erityisesti jos puhutaan sitä H1N1-pandemiasta. Mutta ei se minua ihmetytä, koska tämä todella oli ensimmäinen tilanne. jossa joudumme tällaiseen tilanteeseen, oli liian vähän tietoa ja tietysti siinä liioiteltiin, mutta aiemmin ei olisi voinut tietää, että mistä todellisuudessa on kyse. Se olisi voinut olla suuri, suuri riski. Haluaisin kiinnittää myös huomiota siihen asiaan, että ehkäpä liian vähän painoa on tässä asetettu näille hätäsuunnitelmille, niin että niitä suunniteltaisiin systemaattisesti, jotta voitaisiin välttää maaperän saastuminen tai että infrastruktuuri vahingoittuisi. Oli sitten kyse biologisesta tai kemiallisesta saastumisesta tai säteilystä tai ydinmateriaaleista. Tämä on kovin olennoista, koska se on myös osa sitä, että valmistaudutaan. Ja tällaiset, tällaisiin valmisteluihin täytyy ryhtyä kaikkien riskityyppien osalta, joista tässä puhutaan. Madame Radville. Kiitoksia sitten Rova Rööknop Naite. Ponia pirmininkė ir sveikinu pranešėją ponia Liotard su jos parengta nuomonė. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitän rouva Liotardia tästä valmistelun luonnoksesta, mitä CBRN toimintasuunnitelmaan tulee ennaltaehkäisy riippuu kustakin jäsenvaltiosta, mutta tarvittaisiin yhteistä kantaa ja tämä komission tiedonanto on askel tähän suuntaan. Elämme aika epävakaita aikoja, joihin liittyy monia riskejä myös ihan ähm, ihmisten laiminlyönnit äh, voivat olla taustalla, mutta joskus äh, myös äh, tahallinen toiminta. Paitsi, että tarvitaan ennaltaehkäisyä Euroopan unionissa, sitä tarvitaan myös muissa maailman maissa. Omalla, omassa kotimaassani Liettuassa CBRN asia on erityisen ajankohtainen, koska Liettuan ympärillä on koko joukko vaaroja, esimerkiksi kemiallisten aseiden jäämät Itämeressä ja naapurimaidemme suunnitelmat kahden uuden ydinvoimalan rakentamiseksi. Vaaroja tulee myös muista lähteistä ja vaaroja liittyy myös erilaisiin muihin uudenaikaisiin teknologioihin ja niiden käyttöön. Ja perusperiaatteen tulisikin nyt olla ei tiettyjen teknologioiden kieltäminen, vaan niiden turvallisuuden parantaminen. Ja tässä olen täysin samalla linjalla herra Brodin kanssa, joka puhui biologisesta saastumisesta, tiettyjen sairauksien levittämisestä. Ja toki tulisi ottaa huomioon myös monet muut tekijät. Tässä tiedonannossa jään hiukan kaipaamaan komissiolta eh, kannanottoa tietoa tämänhetkiseen tilanteeseen ja tällä hetkellä olemassa oleviin turvallisuuden puutteisiin. Järjestelmämme tulee olla tarpeeksi joustava voidakseen sopeutua uusien teknologioiden käyttöön. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa ihan terrorismin ennaltaehkäisyä, niin tätähänkin tarvitaan joustavuutta. Uudet turvallisuusstandardit parantaisivat turvallisuutta, mutta mitään uusia menettelyjä, byrokraattisia menettelyjä tai toimielimiä ei tule perustaa. Aion tehdä joukon tarkistuksia ja yhdessä voimme sitten näistä keskustella ja toimittaa komissiolle omia ehdotuksiamme. Kiitos. Est-ce que la commission... Euh, Haluaako komissio kommentoida? Yes, thank you very much. My name... Kyllä, kiitoksia. Katerina Svitskova ja tulen sisäasiain pääosastosta, joka koordinoi tätä toimintasuunnitelmaa, vaikkakin kuten olette nähneet, niin sehän on tällainen muitakin aiheita koskeva suunnitelma. Minulla on muutama alo- kommentti näistä asioista, joita on tullut esiin. Ja olen seurannut tätä asiaa suurella mielenkiinnolla. Ja tätä keskustelua siis täällä haluaisin sanoa, että erittäin tärkeää on ymmärtää se, että alue kuuluu erityisesti jäsenvaltioiden toimialaan ja vastuuseen. Kaikissa näissä kysymyksissä pitää pitää mielessä toissijaisuusperiaate, joten tämän takia myös toimintasuunnitelma keskittyy ennaltaehkäisyyn. Ja kaikki asiat, jotka olette ottaneet esille saastumisen yhteydessä tai valmistautumisessa, vastatoimissa, itse asiassa ne on otettu mukaan toimintasuunnitelmaan. Mitä, kun täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioilta, komissio tuttuu tukee. Ja nyt olemme oikeastaan alkamassa keskusteluja konkreettisista toimista jäsenvaltioiden kasken, kesken, joten voimme ottaa näitä asioita esille tässä yhteydessä ja varmistaa, että ne toteutuvat jäsenvaltiossa. Sitten pitääkö ottaa mukaan uusia teknologioita ja tarkistaa toimintasuunnitelmaa Tämäkin on asia, jonka olemme myöntäneet. Tämän takia toimintasuunnitelma myös sisältää tutkimukseen liittyviä prioriteettikysymyksiä, että voidaan paremmin ymmärtää riskejä, jotta voidaan pitää silmällä kehityksiä tällä alalla, mutta ottaa huomioon myös reaktiot. Tätä ollaan siis vielä pohtimassa ja käsittelemässä. Sitten tärkeä kysymys ottaa esille tässä yhteydessä on, että kun komissiota pyydettiin laatimaan täytäntöönpano raportti tai kertomus toimintasuunnitelmasta vuoden 11 loppuun mennessä. Siis näin on, on tehty ja on näitä uusia asioita, jotka voidaan ottaa esille tässä yhteydessä. Kiitoksia. Merci beaucoup. Madame... Kiitoksia, Sterova Leotard, haluaisitteko te vielä puheenvuoron? Heel kort, ik wil graag alle collega's... No juu, ihan lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia kollegoita näistä puheenvuoroista. Ja jos liettualaisella kollegalla on todellakin äh, ajatuksia tarkistuksista esimerkiksi ydin saastumisen suhteen, niin otan niitä todella mielelläni vastaan. Ja herra Prodi, mm, tässä nyt olen erityisesti suuntanut, suunnannut tekstiä biologiseen saastumiseen vähemmän esimerkiksi ydinsaastumiseen ja muihin saastumisen lajeihin, mutta ei se suinkaan ole ollut tarkoitukseni. Kyllä kaikki saastuminen täytyy tässä ottaa huomioon, mutta jos nyt teistä vaikuttaa siltä, että tässä on erityisesti keskitytty biologiseen saastumiseen, niin toivottavasti esitätte minulle joitain tarkistuksia ja teen sitten tarvittavat parannukset. Ja auttakaahan sitten toki minua tarkistuksillanne ennen 11. päivää. Kiitos. Kyllä, delay. Onko muistan, että tarkistusten aikaa raja on 11. 10. kello 12 uusi menettelytapa. Sitten me äänestämme 9. marraskuuta ja sitten tämän vuoden joulukuussa täysistuntoäänestys. Sitten vielä viimeinen kohta esityslistalla on jäljellä nimittäin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unionin koskevien Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan kanssa tehtävästä kumppanussopimuksesta. Nyt annan puheenvuoron komissiolle, herra Filip Mikosille, että hän kertoo meille, mitä tällä asialla kuuluu. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta esitellä tämän tilanteen. Kumppanuussopimuksessa komissio neuvottelee useiden kehitysmaiden kanssa. Tavoitteeni on antaa teille päivitettyä tietoa, tietysti mielelläni vastaa myös kysymyksiin, jotka liittyvät erityisemmin Kongoon ja Kameruniin. Toimintasuunnitelma joka hyväksyttiin 2003. Ja 2005 sitä seurasi asetus. Ja nyt on kolme sopimusta Ghana ensimmäisenä ratifioi viime marraskuussa ja nyt Kongo ja Kamerun, jotka ovat molemmat ratifiointiprosessin loppuvaiheessa. Tällä välin on ollut useita muita sopimuksia useiden muiden valtioiden kanssa, jotka ovat lähestyneet komissiota neuvottelujen aloittamiseksi. Malesia, Indonesia, Keski-Afrikan tasavalta, Liberia, joka on sitten viimeisimpinä Keskisessä Afrikassa. Lyhyesti sanottuna, tai pian aloitamme neuvottelut Kongon demokraattisen tasavallan kanssa. Ehkäpä Vietnam, ja ne keskusteluja on Gianan kanssa esimerkiksi menossa. Monia maita on siis, jotka ovat meitä lähestyneet, ja useita prosesseja on vireillä. Ajatus vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen takana on yksinkertainen. Idea on se, että olisi puuttu puutavaraa tai puutavaraa vievät maat EU-hun, että olisi tällainen lupadokumentti, joka sertifioi sen laillisuuden. Mutta dokumentin taakse kätkeytyy monia proseduureja. Laillisuuden varmistamisjärjestelmä, että se laillisuus on tarkistettu prosessin, koko prosessin aikana, ei pelkästään laillisuus sen suhteen, miten puuta on kerätty, vaan miten se on tuotettu, miten sitä on kaupattu niin edelleen. Jos lopputuote on aika yksinkertainen prosessi, siihen mennessä on aika monimutkainen. Kolmen monimutkaisuuden tasoa tässä on, josta haluaisin puhua. Ensimmäinen lainvastaisuus on monimutkaista, koska on monia tekijöitä, jotka voivat lainvastaisuuden aiheuttaa. Esimerkiksi se tapa, millä puhutaan kaadetaan, korjataan, mutta myös se tapa, miten sitä myydään, mitkä ovat vientimenettelyt, miten sitä jalostetaan. Kaikki laittomuuden tasot täytyy ottaa mukaan laillisuuden varmistamisjärjestelmään, joiden käytännössä tuemme hallituksia, jotka ovat tämän vapaaehtoisen sopimuksen ytimessä. Tietysti kauppa on hyvin monimutkaista, koska se oli aina vienti yhdistämästä EU-hun. Hyvin useammin on kaupan kanssa niin, että puutavaraa tuodaan, viedään jalostusmaahan tai osa menee yhteen suuntaan ja osa toiseen suuntaan. Eli eri kauppavirtojen käsittely on tärkeää, jos halutaan maahan sellainen järjestelmä, joka toimii, jotta voidaan välttää se, että järjestelmää kierrettäisiin. Samaan tapaan koko jakaketjun läpi puutuotteita, se muuttuvat, niin, se tulee tuotteita, niihin tulee lisäarvoa. On tärkeää, että nämä prosessit saadaan mukaan vientiä koskeva järjestelmä. Tietysti hallinnointi on vieläkin ehkä monimutkaisempaa, koska siinä käsitellään sitä, miten kansallisella ja jopa paikallisella tasolla käsitellään asioita maanomistukseen, siihen mitä alkuperäiskansat ovat mukana tai eivät ole mukana päätöksentekoprosessissa, sääntelyjärjestelmä, lainkäyttöjärjestelmä, jotka ovat tarpeellisia varmistamaan se, että mikä on lopputulos, niin että siinä on varmaa, että se on laillista. Kuten näette, näiden sopimusten neuvottelu on sellaista, johon kuuluu hyvin laaja, laaja kirjo asioita, jotka ovat erilaiset eri maassa itse asiassa vaikka pääosa-alueet ovat tietysti samat. Keskustellaan esimerkiksi maanomistusoloista, maanvuokrasta, kaikissa maissa, mutta asiat, joita täytyy ratkaista ennen kuin tehokas järjestelmä on voimassa, niin ne vaihtelevat maittain. Joten, joten ainoa tapa käsitellä asiaa on todellakin, että käsitellään kutakin maata erikseen ja hyvin räätälöity lähestymistapa täytyy olla. Ja näin saadaan sitten luotettavia tuloksia, mutta vieläkin on niin, että voidaan ottaa mukaan eri sidosryhmät, jotka ovat mukana asioissa kussakin maassa. Tämä on yksi pääeduista ja positiivisista näkökohdista, jotka liittyvät vapaaehtoisten kumppanussopimusten neuvottelemiseen Positiivinen asia on tämä maatason näkökohta, että sidosryhmät ovat hallituksen kanssa neuvottelemassa EUn kanssa. Kun sanon sidosryhmät, tarkoitan tässä sekä yksityistä sektoria, kansalaisyhteiskuntaa, alkuperäiskansoja, eri ministeriöt myös, ja laaja kirjo intressejä tässä on mukana, jotka liittyvät puutuotteiden maihin. Tietysti parlamentin jäseniäkin on usein hallituksen neuvottelupuolella, neuvottelutiimissä. Kuten yritin selittää, kukin kumppanuussopimus on erityinen, mutta niillä kaikilla on sama, samat osatekijät, sama rakenne. Se alkaa sillä, että määritellään laillisuus. Mikä on laillinen tuote? mitä vaatimuksia siinä täytyy täyttää, että se olisi laillinen? Tässä perustana tietysti on kansallinen lainsäädäntö. Siihen saattaa liittyä työsopimuslakeja ja maanomistuslakeja ja kaikki säännökset, jotka ovat voimassa, jotta voidaan varmistaa, että lupa, jonka yhtiö on saanut, korjata tätä puuta, kaataa tätä puuta, että se on saatu sääntöjen mukaisesti ja että säännökset, sääntöjä noudatetaan. Sitten tuotelistat, mitkä tuotteet on katettu sopimuksessa. On tällainen minimilista, joka on pohjana, mutta hyvin usein se avataan ja sitten laajennetaan hyvin suurella määrällä tuotteita. Sitten on kuvataan eh, laillisuuden tekninen varmistaminen, mutta myös se uskottavasti, miten voidaan saada aikaan jäljitettävyys siitä, kun puuta äh, kaadetaan ja siihen, kun se tullaan tuotteeksi. Tietysti äh, riippumaton arviointi säännöllisin väliajoin, että voidaan varmistaa, että sekä hallitus että me itse, että meillä on varmuus siitä, että järjestelmä toimii. Sitten nämä avoimuustoimet, neuvottelut itse asiassa ovat jo avoin prosessi siinä mielessä, että osallistujia on laajalta alalta, mutta tärkeää on se, että myös kaikki tieto, joka liittyy puun määrään, miten paljon viedään, mikä on lupamenettely, se tulee julkiseen käsittelyyn niin, että silloin me voivat osallistua myös sopimuksen toimeenpanoon. Sitten tietysti on yhteinen toimeenpanosopimus EUn ja hallituksen välillä, jotta toimeenpanosta, toimeenpanoa voidaan seurata sopimuksen osalta. Ympäristöllinen kestävyys tulee mukaan kuvaan hyvin aikaisin prosessissa siinä mielessä, että kansallinen lainsäädäntö on aina sellaista, joka suuressa määrin perustuu siihen, että käytetään metsävaroja kestävästi hyväksi. Se on olennainen osa kansallista lainsäädäntöä. Ympäristön kestävyys kaikissa maissa, joita on tällaisesti ollut mukana. Joten meillä on ollut siis tiukkoja neuvotteluita. On hyvin moniarkoluontoisia asioita, jotka tulevat neuvottelupöytään suverenisuudesta, itsemääräämisoikeudesta siitä, mitkä ovat voimasuhteet eri ryhmien välillä. Eli tämä ei ole yksinkertaista, mutta se on aina hyvin mielenkiintoinen haastava prosessi. Mielenkiintoista on se, että neuvottelut itse asiassa ovat ensisijassa hallitusten osallistujien kesken itsessään usein. Siellä, siellä ryhmät, jotka jotka eivät pääse helposti hallituksen pakeille, ne rakentavat nyt osallistua, haluavat osallistua kansallisen kannan luomisen hallitukselle oman agendansa eteenpäin viemiseksi. Se on hyvin mielenkiintoinen prosessi. Se on ikään kuin sivutuote, mutta hyvin tärkeä kuitenkin neuvotteluissa. Samaan tapaan tämä, nämä suhteet, jotka luodaan kansalaisyhteiskunnan kunnan hallitusten, eri viranomaisten, alkuperäiskansien välillä, ne ovat pysyvät. Myös toimeenpanokomiteassa ne tulevat esiin siinä todellakin kyseessä alku uudelle, uusille suhteille eri osapuolien välillä. Tästä tulee sellainen peli, jossa kaikki voittavat ja neuvotteluprosessi on siinä ihan yhtä tärkeä kuin itse tuloskin. Kumppanuussopimus on kauppasopimus. Kauppa on itse asiassa ollut hyvin tärkeä voima, saadaan kaikki sidosimmat osapuolet yhteen ja myös tärkeä tekijä hallitukselle saada mukaan tällaisen kumppanuuseen oikeastaan puhumaan samalla tasolla eri toimijoita. Mitkä ovat päähaasteet sitten edessämme? Ne liittyvät tietysti oikeuspuitteiden selkeyteen. Se on pohja perussopimukselle selkeys siinä ja sen arkkitehtuurin parantaminen on siinä tärkeää. Kestävyysasia on ongelma siinä mielessä, että järjestelmät, jotka luodaan sopimusten perusteella, siinä täytyy myös katsoa tätä kestävyyslainsäädäntöä, että miten sitä toteutetaan käytännössä. Vuoropuhelu, joka syntyy, on tärkeää. Ja se on myös tärkeä lopputulos, joka haluamme pitää yllä. Laillisuuden varmistusjärjestelmä on ytimessä ja uskomme, että se voidaan liittää avoimuuteen tiedoissa ja avoimuuteen tiedon jakamisessa. Sillä voi olla voimakkain vaikutus korruptioon. Korruptio toimii usein näillä harmailla alueilla laillisuuden ja laittomuuden välissä siitä tulee helposti kansallinen vitsaus. Ja nämä sopimukset, kun ne selventävät järjestelmää, jolla avoimuus varmistetaan, ja äh, että sertifikaatit ovat avoimet, niin siinä voidaan torjua korruptiota ja se asetetaan julkisen valvonnan alaiseksi. Yksi tärkeä asia, johon haluaisin lopettaa esitykseni, on se, että sopimusten menestys heijastuu myös siinä, että kaikki maat, joiden kanssa neuvotellaan tällä hetkellä, ovat kaikki päättäneet laajentaa sopimusten kattavuutta sen lisäksi, mitä viedään EU-hun myös kaikki, siis kaikki puutavara, joka lähtee Kamerasta Kongosta, Kanasta on puu, puu, tuo, puutavaraa, jolla on, joka tulee sertifiointijärjestelmästä käsin. Se on tietysti tärkeää, koska se vaara, että kierretään sopimusta, se on aina olemassa ja hallitus tässä viestittävän vahvan tahdon parantaa käytäntöjään puutuotealalla ja niiden viennissä. Joten uskomme, että vapaaehtoisten kumppanussopimusten neuvotteluissa on paljon hyviä asioita ja haasteita, koska maiden määrä kasvaa rajusti. Meidän mielestämme se on hyvin lupaava polku eteenpäin. Ensimmäiset luvat ovat tulossa 2011, niitä odotetaan silloin. Se on siis sopimusta toimeenpano hyvin tärkeää, pelkästään niiden allekirjoittaminen ja päättäminen, vaan myöskin eri järjestelmien toimeenpano ja se varmistaminen, että ne ovat tuotettavia tehokkaita on myös haaste, joka alkaa sitten, kun on saatu päätökseen. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Miko. Kiitoksia, herra Mikos, herra Assani. Pyydän teitä puhumaan nyt aika lyhyesti, koska olemme jo huomattavasti ylittäneet ää, ajan, tuukkien ajan. Herra Assanissa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nopeasti ensinnäkin onnitella komissiota. Yleensähän olemme aika kriittisiä ulkoisten su- sopimusten suhteen, mutta täm, tässä taas on kyseessä paras käytäntö tehdä asioita ja voimme olla yhteistyössä köyhimpien, heikoimpien kauppakumppaneidemme kanssa. Meidän, mm, meidän pitäisi soveltaa myös eurooppalaisia arvoja. Me voimme tehdä jotakin sellaista, mistä voimme olla myös ylpeitä. Ja joitakin ehdotuksia, koska kerran mainitsitte. Nämä maathan käyttävät näitä sopimuksia kaup- metsäkauppaan ja eri maiden kanssa ympäri maailmaa. Meillä on muitakin välineitä. Tämä on tällainen punainen plussa. Sitä tarkoittaa maksuja ekosysteemi, ekosysteemien palveluista. Ja tämä taas tarkoittaa joitakin piirteitä toiminnassa. Ja tarkoittaa tällaista osallistuvaa lähestymistapaa ja miten ollaan yhteydessä eri osapuoliin. On tärkeää, että neuvotellaan näin. Me yritämme auttaa ja kansainvälinen yhteisö on hyötynyt myös meidän kokemuksesta, mutta ehkä pitäisi alkaa pohtia sitä, että laajennetaan tätä toimintaa niin, että otetaan huomioon ekosysteemipalvelut. Kiitoksia. Kiitoksia Kreton sitten Chris Davis. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä esittelystä kovasti hyvää tietoa. Meillä on siis sopimus kolmen maan kanssa ja ensimmäisiä lupia odotetaan 2011. Todellakin suositan tällaista toimintaa. Miten muutatte maiden kantoja? En tiedä, miten tässä onnistutte, mutta kiitoksia kaikesta siitä, mitä on jo tehty. En voi kuitenkaan olla olematta hiukan kyyninen ajatus siitä, että varmista saadaan aikaan sopimus, joka poistaa korruption Kongosta, niin kyllä tuntuu, kun ajatellaan meillä käytössä olevia resursseja, niin tuntuu kyllä aivan mielikuvitukselta. Miten me voimme varmistaa, että komentolinja on puhdas ja kunnollinen. Otetaan vaikka kaatalossopimukset. Me allekirjoitamme sopimuksia maiden kanssa tietenkin, niin kuin tiedätte Sehän pitäisi hyödyttää näitä hallituksia ja hallitusten itsensä pitäisi tehdä sitoumuksia ja toteuttaa niitä myös osana sopimuksia. Tiedämme, että näin ei tapahdu. Raha vaihtaa käsiä ja sitten ne jonnekin häviävät. Todennäköisesti Äh, en tiedä, en mä tiedä, te tiedätte paremmin nämä kuin kukaan meistä, mutta miten voidaan, miten voitte niin kuin to- todistaa, että olen liian kyynä, meillä ei ole vielä todisteita näistä olemassa olevistakaan sopimuksista ja järjestelmistä. Ja jos epäilyksiä syntyy, miten tartumme tilanteeseen mahdollisimman nopeasti ja yritämme korjata tilannetta ennen kuin sopimus tavallaan ö, hajoaa käsiin? Kiitoksia. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin herra Mikos, jos voisitte vastata, mutta todellakin ihan aivan lyhykäisesti. On Red Plus. Um, Red Plus. Red Plus punaisesta plussasta. Se toiminta on erilainen. Sehän on maksu, kuten mainitsitte. Metsän suojelemisesta. Red Plusin ongelma on se, että se ei ota huomioon hallinnointia ensimmäisenä askeleena. Meidän mielestämme e, tämä ensimmäinen osatekijä, tärkein osatekijä, sen varmistamisen, että maksut ovat kestävät. Vain jos on hallinnointi kunnossa heti alusta lähtien, niin silloin koko ketju toimii ja on kestävä. Se riski, että metsä tuhoutuisi. Mitä sitten tehdään? lopetetaanko maksut? Kun me taas uskomme, että tämä järjestelmä voi auttaa siinä, että perustetaan kestävä järjestelmä metsähallinnollinen. Ekosysteemimaksuja voidaan käyttää tämän FLAG-prosessin tukemiseen Gianalla sopimuksessaan Norjan kanssa. Niin ajatelkaa Norjan kanssa. Tämän Red In rahoittamiseen, niin siinä ensimmäisenä elementtinä on neuvottelun ottaminen hallinnosta. Jossakin se toimii, jossakin ei. Me pyrimme sitä kohti, että nämä kaksi liittyvät selkeästi toisiinsa. Eihän tässä ole korruptio juurimisesta kyse. Kyse on siitä, että saadaan se esille. Meidän mielestämme järjestelmä antaa kaikki takeet siitä, että saadaan se korruptio näkyväksi. Ei meille, mehän me ole siinä vastuussa, mutta kansalaisyhteiskunta itsessään, joka on meidän vahvin niin kumppanimme sopimuksessa, Ja kun painostetaan ma- maakohtaisesti, niin siinä ei tietysti juurita korruptiota, mutta sitä voidaan padota, vähentää se vaikutuksia. Ja toinen puoli mitä on se, että kun se on tuotu näkyväksi, niin ihmiset aktivoivutuvat ehkä itse viemään asioita oikeuteen, ja se on sen oikeuspuitteiden vaikutus. Ka- kansalaisyhteiskunta siinä harjoittaa valvontaa myös. Ja tietysti riippumaton valvonta, riippumattomat tarkastukset, niistä odotetaan, että se on se koko järjestelmän riippumaton valvontaelementti. Ei ole täydellistä järjestelmää, mutta se tekee korruption harjoittamisesta monimutkaisempaa. Ja se varmaankin selventää sitä, miten järjestelmä toimii. Uskomme, että se on paljon rakentavampi tapa tietysti tarvitaan hallitukset, jotka ovat ottaneet asian omakseen, mutta, mutta minun mielestäni se on rakentava tapa ottaa osapuolia mukaan sellaisen järjestelmän rakentumiseen, joka kunnioittaa sitä, mitkä ovat... Okei, okay, well. Täysin tätä lopettamaan puheenvuoronne jo tässä vaiheessa. Niin, siinä se. Euh, notre séance pour aujourd'hui. Kiitoksia kovasti, että me päättyy tähän. Kiitoksia herra Mikos tästä mielenkiintoisesta raportista ja kiehtovasta aiheesta. Huomenna tapaamme kello yhdeksän. Mukavaa iltaa.